No niin, jos kaikille sopii, niin meillä on vain yksi asia, josta pitää äänestää tänä aamuna. Mutta ennen kuin menemme äänestykseen, pyydän, että testataanpa äänestyslaitteet, joten pidetään tällainen testiäänestys. I close the vote. Äänestys päättyy. Eikö vielä? Vielä kerran, koska kaikki kollegat eivät olleet mukana. Vielä kerran testataan. Testiäänestys. Ja pyytäisin, että yrittäisitte nyt kaikki äänestää. Hyvältä näyttää nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Voidaanko odottaa minuutti, minuutta unohdin niin saan sen kohta. Minuutti, jos voidaan odottaa. Problem if not, you'll show up. Jos se on minuutti, niin se ei ole ongelma, muuten nostatte kättä, niin otamme huomioon sen. Kyse on vain yhdestä äänestä, no niin. Uh, uh, Puheenjohtaja mikrofoni niin äänestetäänpä nyt tästä päätöslauselman luonnoksesta, joka koskee Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamista. Se liittyy ITREN sullisesti vastattavaan kysymykseen samasta aiheesta, joka jätettiin komissiolle viime maanantaina 10. Jou- helmikuuta Strasbourgissa ja keskustelimme siitä, joten ehdotan, että äänestätte puolesta vastaan tai tyhjää. Äänestys alkaa. Kaikki hyvin? Hyvä. Ja äänestys päättyy. No niin. 70 kollegaa äänestänyt, 55 puolesta, 15 vastaan, joten päätöslauselma luonnos on hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon kollegat. Nyt menemme seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten, pääluokka 3. Muistutan jäseniä siitä, että suuntaviivat ovat ensimmäinen päätös lauselma, jonka parlamentti hyväksyy budjettimenettelyssä. Sen tarkoituksena on käsitellä parlamentin odotuksia seuraavan vuoden budjetille. Tämästä päätöslausumasta päätetään huhtikuussa ja se antaa suuntaa komissiolle ennen kuin se budjettiluonnoksen hyväksyy. Meillä on 45 minuuttia aikaa käydä tätä keskustelua. Äh, tämä on myös mahdollisuus niille kollegoille, jotka osallistuvat monivuotisten rahoituspuitteiden neuvotteluihin, jos he haluavat kertoa näkemyksensä neuvottelujen tilasta. Minäkin aion vähän kommentoida asiaa. Ja neuvosto voisi kommentoida. Pyytäisin, että kollegat, jotka haluavat puheenvuoron, ilmoittaisivat minulle nostamalla tuon nimilappunsa pystyyn silloin sihteeristö näkee paremmin nämä puheenvuoropyynnöt. Okay, by saying this, uh, I uh, open the time for uh, the... No niin, nyt sitten aloitamme uh, keskustelun ja sanon muutaman sanan esittelijänä tälle, uh, tässä asiassa. Hyvät kollegat, hyvät varjoesittelijät, hyvät esittelijät eri ohjelmista, koska on seuraavista monivuotisista rahoituspuitteista ei ole vielä yhteisymmärrystä. Suuntaviivat vuoden 2021 budjetille, niiden pitää, se pitää ottaa huomioon erityisesti parlamentin yleinen kanta monivuotisista rahoituspuitteista ja sitten Horisontti Eurooppa, Invest EU ja uusi sisämarkkinaohjelma. Mitä tulee vuoden 2021 budjetin suuntaviivoihin, minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy muistuttaa, että parlamentin täytyy olla vahva ja vaatia tätä kunnianhimoista 120 miljardin tavoitetta horisontti Eurooppa-ohjelmaa varten, jotta olisimme valmiita tulevaisuutta varten. Nämä luvut horisontti Eurooppa-puiteohjelmassa ovat paljon alempana kuin mitä toivotaan. Mitä tulee otsakkeeseen yksi, se auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, kuten digitaalinen muutos, teollisuuden kilpailukyky ja Pariisin sopimuksen vaatimukset on tarpeen varmistaa riittävä rahoitus digitaaliselle muutokselle, koska sitä tarvitaan, jotta EU olisi vähemmän riippuvainen kolmansista maista. Kaikenlaiset leikkaukset alle komission tason digitaalisen Euroopan ohjelmassa ja verkkojen Eurooppa-välineessä pitäisi mielestäni siis hylätä. PK-yritykset ovat erittäin tärkeä kysymys meille ja Euroopalle ja ne ovat tärkeä osa taloutta ja on tärkeää varmistaa joustava siirtyminen COSME-ohjelmasta uuteen sisämarkkinaohjelmaan ja Euroopan strategisten investointien rahastosta ja muista rahoitusvälineistä Invest EU-ohjelmaan. ITRE on tehnyt kovasti työtä viimeisten vuosien aikana, että otettaisiin käyttöön oikeudenmukaisen siirtymän rahastoja. Tulemme taistelemaan tämän puolesta jatkossakin ja odotamme, että komission viimeisin ehdotus näkyy seuraavassa budjetissa. Vaikka ohjelmat ovat tärkeitä, haluan myös korostaa sitä, kuinka tärkeä rooli virastoilla on EU-politiikan täytäntöönpanossa on tarpeen varmistaa riittävä rahoitus ja henkilöstö Aserille, Enisalle, GSAlle ja Berekille. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät eh, virastot meidän työmme kannalta. Ja sitten me kaikki tietenkin eh, otamme huomioon ylimääräisen neuvoston huippukokouksen torstaille ja näimme nämä luvut, joita Charles Michel ehdotti ja ainakin minun mielestäni, mutta tiedän monet muutkin kollegat ovat samaa mieltä parlamentissa, monet muut puheenjohtajat, nämä luvut eivät ole riittäviä. Horisontti Eurooppa on jopa alle Suomen ehdotuksen joulukuulta. Verkkojen Eurooppa, energia ja digitaalinen rahasto ovat alle komission ehdotuksen. Sama koskee digitaalinen Eurooppa-ohjelmaa, vaikka sen luvut ovatkin vähän paremmat kuin Suomen ehdotus. Avaruusohjelman tilanne on myös vähän parantunut verrattuna Suomen ehdotukseen, joka muistaakseni oli 30 prosentin leikkaus, mutta se on vielä paljon alle komission ehdotuksen. Euroopan puolustusrahastoa on huomattavasti lisätty verrattuna Suomen äh, ehdotukseen. Kuitenkin äh, sotilaallinen liikkuvuus on sitä on leikattu, joten tämä on nollasumapeliä puolustuksessa ja lisäksi kaikissa budjetin otsakkeissa on leikattu virastojen määrärahoista. Ehdotus on hyvin erilainen kuin mistä me olemme keskustelleet, minkä hyväksyimme Euroopan parlamentissa ja minun mielestäni se vaarantaa EUn kyvyn puuttua uusiin haasteisiin ja ongelmiin. Kiitoksia oikein paljon, että kuuntelitte minua ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille kaksi minuuttia kullekin. Ja sitten äh, otamme puheenvuoroja vastaan muilta kollegoilta. Ensin SNDn esittelijä, äh, varjoesittelijä Nina Kalves Munjos. Well, I agree with... Kiitos, olen samaa mieltä näiden tärkeimpien teidän esille ottamien asioiden kanssa, puheenjohtaja. Voin esittää huoleni viivästymisestä liittyen MRK-sopimukseen, ja se vaikuttaa kielteisesti, kourin tuntuvasti. Esimerkiksi tutkimusohjelmissa viivästyminen voi johtaa jopa 5000 tutkijan työn menettämisiin. Se vaikuttaa laitoksiin, yliopistoihin ennen kaikkea. Ja kuten herra Busso totesikin, emme voi hyväksyä ehdotusta horisontti Euroopaksi, joka on alle sen, joka muutenkin oli aika alle komission esityksen. Tuen kovasti sitä, että meillä on ykkösotsakkeessa liittyen digitaalisuuteen, että korostetaan Euroopan unionin toiminnan lisäarvoa näillä saroilla, että voidaan puuttua näihin kiireellisiin haasteisiin niin, että Euroopan unioni olisi ilmastoneutraali 2050 mennessä ja todellakin olisi nolla hiilidioksidipäästöjä. Tämä tavoite on Euroopan unionin eh, vihreän toiminnan ohjelman ytimessä. Meidän täytyy korostaa tarvetta saada kunnianhimoinen talousarvio ja myös Euroopan parlamentin puhemieskin on tukenut tätä ja myös digitaalisessa ohjelmassa on olennaista, että Eurooppa pärjäisi digiaikana – että päästään myös digitaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Meidän täytyy taata investoinnit tutkimuksen ja kehitykseen. Ja, ja on todettu, että todellakin TK-kuilu investoinnissa on valtava 110 miljardia vuotuisesti, siis Euroopan unionissa. Avaruusohjelmassa meidän täytyy taata, että investointia saadaan sinne, että päästään vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Meidän täytyy miettiä, miten voidaan edistää uusia omia varoja, kun ajatellaan digitaalista kuilua tai muun muassa äh, transaktioveroa. Parlamentti lähettää vahva viestin siitä, että tarvitaan lisää voimavaroja, jos me haluamme päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet tuleville vuosille. Muutoin vaarana on, että me jäämme jälkeen jatkossa ja Euroopan unionin kansalaiset vain etääntyvät hankkeesta ja demokratiasta. Kiitos. Thank you so much, eh, Madame Galvez Munoz. Kiitos oikein paljon edustaja Galvez Munoz ja sitten Renew-ryhmästä Valeri Hayer. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos ehdotuksista suuntaviivoiksi ensi vuoden talousarviolle. Se on hyvä ehdotus. Uudistuvan Euroopan puolesta on tässä sille kolme tärkeää seikkaa meidän mielestämme. Ja en ja, ja totta kai se sitten tulee myöhemmin tarkistukseen, kuten niitä täällä todettiin, me tarvitsemme eteenpäin menoa myös omien varojen järjestelmässä. Kaikki tiedätte, mikä Euroopan parlamentin kanta on. Sitä paitsi minä henkilökohtaisesti olen myös neuvottelutiimissä, me omissa varoissa, eli totta kai. Eli siinä päästä eteenpäin me totesimme, emme voi hyväksyä MRKtakaan. Se on tärkeä kanta ja se on pidettävä mielessä. Eli edistystä tarvitaan omissa varoissaan. Toiseksi liittyen PK-tukeen. Eli PK-yrityksen annettavan tukeen, niin totta kai täytyy helpottaa rahoitusta. Se on kehityksen kannalta tärkeää näissä yrityksissä ja unionissa. Korostitte tekin tarvetta puolustaa ohjelmia, kuten digitaalista Eurooppaa, niin että voidaan lisätä investointeja huomisen tekniikkaan, tekoälyyn tai kyberturvallisuuteen. Kiitos. Je vous remercie beaucoup. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Sitten vihreistä Rasmus Andersen. Kiitoksia budjetti on poikkeaa nyt aika paljon muusta ja, ja meidän lausuntomme pitäisi olla vahvempi ja kuin aikaisempi. Kuitenkin MFF-neuvottelut, niin kuin kollegaani Renewsta sanoi, liittyy tähän. Ja niin kuin näemme nyt, on useita ehdotuksia pöydällä, mutta ei mitään sellaista ehdotusta paitsi Euroopan parlamentin ehdotus yhteisistä tavoitteista, kuten esimerkiksi ilmastotavoitteista, mutta ei, ei ole puhuttu ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä, vaikka aikaisemminkin, vaan siellä ehdotetaan 3 prosenttia varoista niiden käyttämistä tutkimukseen. Ja tämä liittyy moneen itreläisiin ohjelmiin, ja me katsomme, että ehkäpä ITREen liittyvät ohjelmat joutuvat maksamaan laskun sitten maatalousohjelmista, ja me haluaisimme kuitenkin nykyaikaista budjettia ja ja sitten horisonttileikkaukset tulivat esille, ne ovat todellakin ongelmallisia. Olemme samaa mieltä, mutta sellaiset ohjelmat kuin Digitaalinen Eurooppa ja monet muut ohjelmat, kun puhutaan luvuista, on isoja aiheita ja isoja elementtejä, siellä kuitenkin, niitä on kuitenkin leikattu edelleen puheenjohtaja Michelin toimista. Meillä pitäisi kuitenkin lähettää selkeä viesti MFF-neuvottelutiimille, mutta myös niille mepeille, jotka työstävät näitä ohjelmia. EITRE on, on kuitenkin tärkeässä asemassa tässä ei pelkästään lukujen osalta, mutta myös laadun osalta. Ja meillä on, meidän on tehtävä myös jotakin MFFn vihertämisen suuntaan ja meidän tulemme luopumaan äh, fossiilista polttoaineista. Ja viime viikolla tästä asiasta tehtiin siis päätöksiä, mutta me voimme kuitenkin jatkaa tällä tiellä ja me toimimme vahvemman MFFn puolesta. Thank you so much. We have, uh... Kiitos oikein paljon. Nyt on vielä kolme kollegaa, jotka haluavat puheenvuoron ja aloitan eh, edustajan Nikasta, snt koordinaattorista. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Eh, horisontti Euroopasta haluaisin sanoa, että minunkin mielestäni tämä eh, summa ei ole mitenkään riittävä, jos eh, horisontti 2020 oli mahdollisuus rahoittaa yksi projekti kymmenestä nyt, kun on näin dramaattisesti leikattu määrärahoja Horisontti Eurooppa-puiteohjelmasta niin eurooppalainen tutkimusohjelma on todella suurissa vaikeuksissa. Äh, minulle on aivan selvää, mitkä ovat prioriteetteja, koska jos, minulla ei ole aivan selvää, mitkä ovat prioriteetteja, koska jos samanaikaisesti haluamme investoida vetyyn niin, että meillä olisi uusi energialähde, haluamme investoida akkuihin ja muihin tärkeisiin asioihin vihreän kehityksen äh, sopimusta varten, ja sitten samalla äh, leikkaamme Mm, ohjelmista, joiden tarkoituksena olisi saada aikaan näitä uusia innovatiivisia teknologioita, niin kyllä me olemme todellisessa umpikujassa, joten pyytäisin, että kollegat tukuisivat sitä, että hylätään tämä ehdotus ja samanaikaisesti en ole aivan selvä, miten tämä pitäisi toimia. Komissiossa halutaan laatia tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jota olemme pyytäneet, mutta summa tätä rahastoa varten on hyvin pieni. Erityisesti summa, joka on tarkoitettu hiilialueille ja jotka tarvitsevat kiireesti apua, jotta ne pystyisivät luopumaan hiilestä ja samanaikaisesti on tunnistettu joitakin alueita Euroopassa, jossa on energiaintensiivistä teollisuutta e, ja jossa on vain yhdenlaista teollisuutta, niin sitten onkin päätetty, että yhtäkkiä määrä annetaan rahaa vähän joka paikkaan. Ja sitten näistä hiilestä luopumisohjelmista, niitä ei pystytäkään toteuttamaan ja eh, tavoite 2030 mennessä, että luovutaan hiilestä, niin meidänhän kaikkien pitää tietää, mitä, mikä meitä odottaa. Mikäli tavoitteena on se, että vihreän kehityksen sopimus ei onnistu, niin se pitää sanoa selvästi. Ja jos vuoden 2030 tavoitteesta on luovuttu, niin sekin pitää sanoa selvästi. Minä olen vakuuttunut puheenjohtaja, että tulette tämän viestin lähet, välittämään selvästi ja kovalla äänellä. Kiitoksia edustaja Nika. Kirjasin ylös ja tuen lähestymistapaanne seuraavaksi. Edustaja Krasnodevski ECRstä. Tusenovski, sorry. Anteeksi, Tosenovski. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že eh, jsem nepředběhl pana profesora Krasnodemské. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, tässä taisi mennä professorin edelle. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää tästä laadukkaasta mietinnöstä, jonka te olette laatinut. Haluaisin korostaa paria seikkaa lausunnosta, jotka tekin mainitsitte itse. Ensinnäkin tuki jota on annettu avaruusohjelmalle. Tähän tiedätte, että virasto vihdoinkin voi korota kaksi edellistä virastoa. Toisin sanoen nämä kaksi virastoa aiemmin hoitivat Galileosta ja Kopernuksesta Euroopassa. En ole kovin tyytyväinen koska tässä ei ole riittävästi henkilöstöä, sen paremmin kuin lisätty. Me olemme tästä pitkään keskustelleet tämän viraston kohdalla sekä Galileon yhteydessä ja meidän itrevaliokuntamme on jo tuonut esille sen, että on tarpeen lisätä henkilöstö- ja rahoitusvaroja. Tehtäviä tulee lisää, mutta sitten kuitenkaan ole nähty, että voimavaroja olisi lisätty. Toinen maininta liittyy myös siis niihin tehtäviin, jotka ovat merekirastossa. Me olemme jo tästä keskustelleet, 5Gstä on paljon puhuttu jälleen kerran. Me tarvitsemme lisää henkilöstöä, ja rahoitusvoimavaroja. Muutoin virasto ei pysty jatkossa selviytymään tehtävistään. Minä tuen teidän lausuntoani ja tarkistukseni menevät vähän samaan suuntaan, mitä tässä otin esille. Thank you so much, Mr. Kiitoksia, edustaja Tosinovski. Seuraava puhuja on edustaja Ger SNDstä. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä kohdat, joista äh, kollegat puhuvat, ovat äh, äh, sellaisia, että voin niitä tukea. Minä mitä aikatauluun tulee monivuotisen rahoituskehys neuvottelujen osalta, haluaisin kiinnittää huomiota yhteen asiaan. Me olimme seitsemän vuotta sitten tässä vai aiheessa helmikuun puolivälissä neuvostossa neuvottelu, neuvoston kanssa neuvottelujen, neuvosto, neuvottelujen kanssa valmiita. Kunnes, mutta siihen vaiheessa, kun se oli saatu pantu täytäntöön, kun parlamentti, kansalliset parlamentit olivat ratifioineet tämä omat varat ja kunnes ohjelmia voitiin kirjoittaa, niin oltiin jo niin vuosi 2014 oli kulunut ilman, että oikeastaan missään merkittävässä määrin olisi käytetty eurooppalaisia rahoja. Tämä tarkoittaa meidän kannalta sitä, että ensinnäkin meillä, me olemme nyt helmikuun puolivälissä ja on oletettavissa, että torstaina ei löydy sopua. Tämä tarkoittaa, kun verrataan vuoteen 2013, me olemme toisin kuin muut sopimuksissa on tehty, olemme merkittävästi myöhässä. Tämä tarkoittaa sitä, kun ajatellaan näitä ongelmia, jotka ovat edessämme, kun puhutaan täytäntöönpanosta ja kun puhutaan teknisistä valmisteluista ohjelmien osalta, me on pelättävissä, että, että 2021 on taas myös menetetty vuosi. Tämä tarkoittaa sitten itselle sitä, että meillä on paljon vähemmän rahaa kuin me haluaisimme esimerkiksi yhteiseen tutkimuspolitiikkaan. Epäilenkin, että Eurooppa ja äh, Eurooppa äh, pärjää tästä, selviää tästä menetetystä vuodesta, jos äh, tuenkin kollegoiden etu, ajatuksia siitä, kun puhutaan siitä, että mitä, mitä MFF-lukuihin tulee, mutta kiinnitä huomiota siihen, että meidän täytyy kiirehtiä, jotta 2020-2021 eivät ole menetettyjä vuosia. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Grutler. Renew. Kiitos puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Se on tärkeää avaruusasioissa, kuten kollega juuri tässä totesi, ja kuten itsekin totesit, on tärkeää muistaa, että parlamentti halusi 16,9 miljardia Eurooppa, Euroopan avaruusohjelmaan. Ja on erittäin vakavaa, ettei sitä saatu. Siksi minusta täytyy todeta komissiolle, että jo ensi vuoden talousarviossa kuitenkin pidetään kiinni näistä tavoitteista avaruusasioissa niin, että kaikki kansat voivat hyötyä näistä eri ohjelmista, ja nyt näin ei ole. Eli todellakin me tarvitsemme kunnianhimoisen ohjelman riittävin varoin, eri virastoille osoitettuina. Totta kai GESA on erittäin tärkeä eurooppalainen virasto, jolla ei ole riittävästi voimavaroja. Siellä on hyvin epävarmia työsopimuksia, ja se ei selviä tehtävistään. Totta kai meillä on paljon muitakin toimijoita ja välineitä, joiden myötä me voimme viedä ohjelmaa eteenpäin. Kuitenkin kyse on ohjelmasta, se on se tavoite, niin että eurooppalaiset jotain hyvää saisivat osakseen. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Han. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia mietinnöstänne. Mm tämä valiokunta, joka on vastuussa eurooppalaisesta teollisuudesta, sen pitäisi todella varmistaa, että meillä on riittävästi rahoitusta tutkimusta ja innovointia varten, erityisesti kun luovumme hiilestä teollisuudessa. Se on päähaaste, jos haluamme, että vihreän kehityksen ohjelma onnistuu. Ja ähm, kuten tiedämme, niin pääosin raskas teollisuus ei ole vielä löytänyt ratkaisua, miten luopua hiilestä vuoteen 2050 mennessä, joka on ihan viimeinen määräaika. Meidän pitäisi edetä paljon nopeammin. Mutta kuten tiedämme oikein hyvin, jos tutkimus ja innovaatio äh, nopeutuu, niin sitten edistystäkin voidaan saada hyvin nopeasti aikaan. Meidän täytyy varmistaa, että tutkimusta rahoitetaan riittävästi, erityisesti Horisontti eurooppa ohjelmaan mutta meidän on myös varmistettava, että ne rahat, jotka menevät horisonttiin, ovat osa vihreän kehityksen ohjelmaa, jotta emme käytä rahaa teknologiaan, joka ei ole ilmastollisesti kestävää ja ei auta meitä saavuttamaan biodiversiteettitavoitteitamme. Kiitoksia edustaja Paulus ja sitten lopuksi edustaja Haisel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, kiitoksia paljon tästä mietintöluonnoksesta. Se on oikein hyvä ja tasapainoinen. Siinä puhutaan äh, puuttuvasta rahasta tärkeisiin ohjelmaan tutkimuksen ja horisontti Euroopan tasolla, mutta toisaalta haluaisin myös arvostaa sitä, että, että mainitsitte kuinka tärkeää on, on tämä oikeudenmukaisen siirtymärahaston käyttöönotto. Se on tärkeää, että jos me haluamme päästä tähän kunnolliseen siirtymään, sitä ei voi maksattaa kansalaisilla. Pitäisi olla painottaa sitä, että että me emme pelkästään ratkaise rahoitusta, mutta meillä, meidän, meidän täytyy saada merkittävä osa rahoituksesta pitää tulla uutena rahana, eikä olemassa olevista, esimerkiksi kohesiorahastosta, koska muuten alueet, jotka hyötyvät kohesiorahastosta, hyötyisivät vähemmän. Ja se vaikuttaisi negatiivisesti myös tähän siirtymään. Ei oikeastaan pelkästään nykyistä rahasta, me tarvitsemme myös uutta rahaa. Tällä hetkellä olen varsin tyytyväinen ja toivottavasti me pystymme saamaan tasapainoisemman sopimuksen jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Thank you very much, Mr. Heisel. Kiitoksia, edustaja Heisel. Jos ei muita puheenvuoroja ole, niin sitten haluan sanoa vielä muutaman sanan, äh, kun päätän tämän keskustelun budjetista vuodelle 2021. Haluaisin ensinnäkin kiittää äh, varjoesittelijöitä Kalves Muniosia, Hayeria ja Rasmus Andersenia heidän ehdotuksistaan. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää osoittaa äh, määrätietoisuutta, kun puolustamme visiotamme ja ehdotuksiamme monivuotisi rahoituspuitteita varten ja kun on kyse tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät valiokuntamme toimintaan, meidän täytyy myös keskittyä omiin varoihin, olen samaa mieltä siitä ja kyllä eräs asia, jonka edustaja Hayer mainitsi ja herra Andersen, digitaalinen Eurooppa, sen täytyy pysyä erittäin tärkeänä. Jos leikkaamme määrärahoja sieltä, niin on hyvin vaikea olla kilpailukykyinen hyvin vaikeassa olosuhteissa kansainvälisellä areenalla. Olen täysin samaa mieltä myös muiden kollegojen kanssa herran Nika tutkimuksesta, erityisesti Horisontti Euroopan pitäisi saada riittävää rahoitusta. Se, mitä tänä päivänä ehdotetaan, ei ole hyväksyttävää. Ja tietenkin oikeudenmukaisen siirtymän jonka herra Nika ja herra Haisel mainitsivat, se on äärimmäisen merkittävä niille alueille, joiden täytyy luopua hiilestä ja joiden eh, täytyy käyttää kaasua ainoastaan siirtymävaiheen polttoaineena. Ja ilman eurooppalaisten rahastojen tukea uusiin teknologioihin, investointeihin ja työpaikkoihin näille alueille on lähestulkoon mahdotonta eh, panna täytäntöön vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on se strateginen suunta, johon haluamme mennä. Herra Tosinovski ja herra Grutler mainitsivat joitakin erityisiä ohjelmia ja virastoja, Berekin ja myöskin avaruusohjelman, joka on äärimmäisen tärkeä. Sitä äh, rahoitetaan liian vähän äh, nyt sekä Suomen että äh, Euroopan neuvoston ehdotuksen pohjalta meidän täytyy tässä tehdä kovasti työtä, joten ehdotan, että teette tarkistuksia. Uskon, että lopulta pystymme saamaan aikaan huomattavasti parannetun asiakirjan ja vahvan ja laajasti tuetun kannan, joka vahvistaa prioriteettimme ja visiomme unionin budjetin tulevaisuudesta, tietenkin seuraavat seitsemän vuotta, mutta ensimmäinen näistä vuosista tulee olemaan vuosi 2021 ja meidän on lähdettävä alusta lähtien oikeaan suuntaan. Kiitoksia puheenvuoroista. Älkää unohtako, että tarkistusten jätön määrä aika on 19. helmikuuta kello 12. Edustaja Pekkarinen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, vielä yksi kysymys. On tietysti tärkeää, että Green Dealin rahoitusinstrumentit ovat käytettävissä hiilialueella sen muutoksen aikaansaamiseksi, mikä on tärkeää. Mutta olisi myös erittäin tärkeää, että nämä rahoitusinstrumentit olisivat käytettävissä eurooppalaisen teollisuuden laajemminkin uudistumiseen niin, että vältettäisiin hiilivuoto. Että vältettäisiin hiilivuoto. Jos investoimme uuteen teknologiaan teollisuudessamme, meillä on mahdollisuutta se välttää. Muistutan tästä, hiilialueet ovat tärkeät, mutta investoinnit myöskin, uudistumisinvestoinnit, uusinvestoinnit myöskin teollisuuteen tässä mielessä päästöjen vähentämiseksi ovat tärkeitä. Yes, I, I totally agree and even... Kyllä, olen täysin samaa mieltä ja jopa näillä alueilla meidän pitäisi keskittyä uusiin teknologioihin ja vaihtoehtoisiin vihreisiin teknologioihin ja tietenkin otamme huomioon myöskin teidän ehdotuksenne. Älkää unohtako jättää tarkistuksia 19. helmikuuta mennessä ja tähän päätämme nyt keskustelun budjetista ja nyt menen nopeasti esityslistan kohtaan. Kymmenen olemme ihan aikataulussa, joten Äh, hyvin ovat asiat. Meillä on 45 minuuttia aikaa kuulla äh, komissiota. Äh, tässä on kyse ISA 2 ohjelman arvioinnista. Toivotan tervetulleeksi Rova Ingestatin. Minulla oli ilo tavata hänet viime viikolla Strasbourgissa, kun valmistelimme tätä kokousta. Rova Ingestat on pääjohtaja mm, Digit-pääosastolla ja e, ISA-ohjelma käsittelee yhteen toimivuusratkaisuja julkishallinnolle, e, yrityksille ja kansalaisille. Arviointiraportti julkaistiin 23. syyskuuta 2019. Tätä ohjelmaa tulee sitten seuraamaan digitaalisen Euroopan ohjelma, joka on myöskin ITRE-valiokunnan vastuulla. Rova Ingesta tulee kertomaan, mitä on opittu nykyisestä ISA-ohjelmasta ja millaisia suunnitelmia EUn julkishallinnon digitalisoinnissa on. Meillä on 45 minuuttia aikaa tätä keskustelua varten ja ne kollegat, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun, niin eh, ilmoittakaa, että haluatte osallistua tällä uudella tavalla, joka on tehokkaampi ja helpompi. Nyt Äh, annan Rova Ingenstadille 10 minuuttia hänen alustustaan varten ja sitten meillä on koordinaattorit tai heidän varjoesittelinsä, sitten esittelijä herra Zorinjo, sitten muut jäsenet, äh, Koordinaattorit ja herra Sorinjo saavat kaksi minuuttia, muut jäsenet yhden minuutin ja sitten lopuksi äh, rova pääjohtaja saa ainakin viisi minuuttia aikaa vastata. No niin, nyt annan puheenvuoron rouva Ingestadille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Prahin puheenjohtaja Bussoi. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti kutsusta. On hauska olla täällä. On todella minulle ja tiimilleni suuri ilo olla täällä, heitä muutama täällä tässä arvovaltaisessa valiokunnassa, koska todellakin, kuten puheenjohtaja totesi, ITRE-valiokunta on seurannut ja tukenut yhteensopivuusohjelmaa vuosille 2016-2020. Ja minä haluaisin tässä yhteydessä kiittää tervehtiä Karus Surinjua ja varjosittelijöitä ja kiittää tuesta, jota ISA 2 ohjelma on saanut. Nyt voin iloksen esitellä teille tärkeimmät kohdat väliarvioinnista ISA 2 ohjelmassa, kun se on juuri nyt viime metreillä. Tässä yhteydessä halusin myös keskustella kanssanne siitä, minkälaista näkemystä tarvitaan Euroopan digitalisoitumisessa julkishallinnossa kaikilla tasoilla. Arvoisat parlamentin jäsenet, ISA 2 ohjelma tukee digitaalisten ratkaisujen kehittämistä niin, että julkishallinnot yritykset ja kansalaiset voisivat Euroopassa hyötyä rajat ylittävästä ja alat ylittävästä yhteen toimivuudesta julkishallinnossa. Tässä, siinä pyritään monen tavoitteeseen. Muutaman ottaisin esille nyt. Ensinnäkin halutaan taata, että toimet nopeuttavat kaikissa jäsenvaltioissa yhteen toimivuutta koordinoidusti EU-tasolla. Pyritään kehittämään ja luomaan julkishallinnolle ratkaisuja, yritysten ja kansalaisten tarpeiden pohjalta. Niin ikään pyritään saamaan aikaan riittäviä välineitä edistääksemme yhteen toimivuutta EUlla, EUssa ja kansallisella tasolla, kuten muun muassa, että voitaisiin saada uudet yhteen toimivuusperiaatteet Euroopassa ja saada yhteen toimivuusstrategia ja myös yhteen toimivuusviitearkkitehtuuri, EIRA, arvioida myös TVT-vaikutuksia mitä säädöksillä saattaa olla. Euroopan komissio on hyväksynyt oman kertomuksensa väliarvioinnin tuloksista syyskuussa viime vuonna, 23. syyskuuta. Perustuen siihen tietoon, mitä on kerätty 129 asianosaiselta lisäksi käytetään kirjallisuutta, asiantuntija niin väliarviointi osoittaa, että isä hyvin on selviytynyt arviointikineettisestä relevanssista, tehokkuudesta, vaikuttavuudesta, yhteen toimi, yhteen, yhtenäisyydestä ja kestävyydestä lisäarvosta mukaan lukien. Totta kai ne ovat järkeviä tavoitteita ja tulokset tähän mennessä ovat tavoitteiden mukaisia ohjelman täytäntöpano etenee, kuten suunniteltu, niin että siinä ovat mukana eri toimet. Asiakkaiden tyytyväisyys ratkaisuihin on ollut myönteistä. Mainitsisin EU-surveyn, JoinUpin, Leosin, joka auttaa luonnostelemaan lainsäädäntöä. Ohjelma on vahvistanut myös yhteyksiä EU-muiden ohjelmien kanssa. Se oli yksi tärkeimpiä asioita, joka tuli esille myös, kun Tämä otettiin vastaan. Siellä on muun muassa erityisesti yhteyksien Eurooppa, horisontti 2020 ja rakenneuudistustukiohjelma. Siinä usein käytetään näitä ohjelmia ja edistetään myös ISAN ratkaisujen hyödyntämistä. ISA on yhteydessä myös muihin aloitteisiin, muun muassa Single Digital Gateway, digitaalinen sisämarkkinastrategia, sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma, Tallinnan julistus sähköisestä hallinnosta ja myös sitten standardointi TVT-suunnitelmista. Erityisesti asianosaiset olivat samaa mieltä siitä, että saadaan aikaan EU-lisäarvoa tästä ohjelmasta, mikä meille tärkeää. ISA on tärkeässä osassa myös, kun pyritään yhteen toimivuutta kehittämään EU-ssa. Jos ei sitä olisi, niin vaarana olisi, että julkishallinto ei pystyisi lisäämään ponnistelujaan yhteentoimivuudessa, eikä pystyisi myöskään TVT nykyaikaistamista viedään eteenpäin. Totta kai on muitakin alueita, joissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi meidän pitäisi keskittyä enemmän tietoisuuden lisäämiseen yli ja ohi kansallisen julkishallinnon myös alueellisella ja paikallisella tasolla. Näin ollen isätiimi pyrkii kohdentamaan toimia kaikilla hallinnon tasoilla ja korostaa, mitä hyötyä voi olla siitä, että hyödynnetään ja käytetään lisäksi yhteen toimivuuden ratkaisuja ja tuetaan eri tiimejä kaikilla tasoilla, kun ne hyväksyvät myös tätä paikallisella tasolla. Tietoisuutta lisättäessä ja totta kai yksi esimerkki on myös yhteen toimivuusakatemia-aloite, joka käynnistettiin viime vuoden joulukuussa yhteistyössä Löfvenin yliopiston kanssa. Tavoitteena on rohkaista julkishallintoa, tutkijoita ja muita alasta kiinnostuneita vaihtamaan hyviä käytäntöjä. Tänä vuonna haluaisimme viedä eteenpäin aloitetta pidemmälle niin, että te olisitte myös aktiivisessa osassa siinä. Eli mitäpä sitten seuraavaksi? Olemme vakuuttuneita, että kun isä päättyy, meidän täytyy säilyttää, mitä on jo saavutettu ohjelmassa ja hyödyntää sitä uutena perustana, kun rakennetta ja luonnostellaan täysin digitalisoitua julkishallintoa kautta unionin tärkeänä perustana, jotta Eurooppa olisi digitaalinen. Tekninen edistys antaa meille keinoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin ottaa yhteyttä kansalaisiin. Kiitos tekniikka, me voimme huomioida kansalaisten tarpeet, yhteisöjen tarpeet, varsinkin kaikkien haavoittuvimpien ja syrjäytyneimpien alueiden tarpeet. Siinä digitaalisuudella on mahdollisuuksia tarjota julkishallinnolle niin, että voidaan tarjota palveluita vakaalla, luotettavalla ja turvallisella tavalla kansalaislähtöisesti. Tämä on siis mahdollisuus ennennämättömälle laadulliselle harppaukselle Euroopan julkishallinnossa, ja se on nyt todellakin meidän käsissämme tarttua tilaisuuteen. Niinpä meidän komission jäsenemme Johannes Haan sai tehtäväksi viedä eteenpäin tavoitetta, eli digitalisoida Euroopan julkishallinto, alkaen komissiosta itsestään. Komissio johtaa esimerkillään. Meidän oma digitaalinen muutoksemme on hyvä tilaisuus hyödyntää digitalisoitumisen mahdollisuuksia, luoda innovatiivisia ratkaisuja, jotta saadaan luotettavampaa, vaikuttavampaa, tehokkaampaa, läpinäkyvämpää ja turvallisempaa komissiota. Tässä me aiomme keskittyä niihin toimiin, jotka vauhdittavat muutosta niin, että komissiosta tulee digitaalinen organisaatio, joka on valmis niihin haasteisiin, joita on digikaudella. Digitaalinen strategia, joka hyväksyttiin viime vuonna, ja yh, puolitoista vuotta sitten oikeastaan ne yhteisvaikutukset ja, ja tehokkuusaloitteet ovat nyt etenemissuunnitelma, jotta voidaan 2020 mennessä luoda digitaalinen ekosysteemi niin, että voidaan lähtökohtaisesti tarasset luotettavaksi se, että on lähtökohtaisesti yhteen toimiva ja myös rajat ylittävää tarvittaessa. Lisäksi haluamme käyttää komission digitaalista agendaa palvelen Euroopan julkishallintoa laajemmin. Useimmat järjestelmät Euroopan komissio ovat yhteydessä jäsenvaltioiden järjestelmiin niin, että voidaan vaihtaa tietoa ja palveluita eri politiikan alueilla. Esimerkiksi yhteen toimivuus on tärkeää liikenteessä, rajanvalvonnassa, turvallisuudessa, oikeudessa ja terveydessä. Digitaalisten infrastruktuurien ja standardien harmonisointi ja yhteisten rakenteiden hyväksyminen ja mallien hyväksyminen ovat keskeisiä niin, että voidaan luoda rehtylittävää digitaalista palvelua. Näin ollen on tärkeää, että nämä painopisteet näkyvät myös seuraavassa MRKssa niin, että voimme jatkaa arviointia ja edistämistyötä yhteisiin teknisiin määritelmiin, standardeja luoda uusia, jos tarvitaan, ja myös käydä läpi täytäntöönpanoa toimivuuspuitteissaan. Me haluamme nopeuttaa ja kohentaa digitalisoitumista julkishallinnossa kautta unionin. Tämä koskee Euroopan unionin komissiota, toimielimiä ylipäätään ja Euroopan julkishallintoa kaikilla tasoilla. Meidän tärkeimpänä me täytyy olla yksinkertaista monimutkaisia prosesseja että kansalaiset joutuvat selviytymään niistä arjessaan. Esimerkiksi rajat ylittävä veroilmoitukset, sähköiset henkilökortit, rekisteröityminen eri jäsenvaltioissa, sosiaaliturva, etuuksien hakeminen ja niin edelleen. Digitaalinen julkishallinto antaa kansalaisille yrityksille kautta Euroopan suurta hyötyä myös palveluissa, olivat mistä tahansa peräisin tai missä elävät tai tekevät työtä. Hyvin toimiva digitaalinen hallinto takaa myös sen, että voidaan päästä eroon virkavaltaisuudesta yrityksille niin, että saadaan aikaan dynaamista ja kilpailukyvystä sisämarkkinaista kaikista syistä. Olemme täällä tänään avaamassa uusia väyliä yhteistyöllä. Olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli on tässä se, että päästään tavoitteisiin. Siksi lopuksi toivoisin, että voimme tehdä yhteistyötä, voimme kuunnella teitä teidän ehdotuksianne, oppia teidän kokemuksistanne, omissa vaalipiireistänne ja kehottaa teitä yhdistävän voimanne meidän kanssamme, että tämä toteutuisi. Kiitoksia kovasti. Thank you so much, uh, madam. Kiitos oikein paljon, hyvä pääjohtaja. Kiitoksia teidän alustuksestanne ja onnittelut kaikista saavutetuista tuloksista. Nyt sitten koordinaattorit tai heitä korvaavat edustajat ensin ja sen jälkeen herra Zorinjo ja sitten minulla onkin jo joitakin puheenvuoropyyntöjä. EPPstä edustaja Carvalho, koska kaikki koordinaattorit eivät ole paikalla muista poliittista ryhmistä, sanokaa minulle kuka puhuu koordinaattorin puolesta. Jos ei, niin sitten lopuksi yksittäiset jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita, voivat saada puheenvuoron SND-ryhmässä. Minä tulen puhumaan koordinaattorina ja myöskin esittelijänä. Tätä vähän arvelinkin. Äh, kiitoksia. Edustaja Karvalio. Thank you very much, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja. Minulla on neljä suositusta Ensinnäkin onnittelen te- tekemästänne työstä. Meillä on neljä suositusta, jotka perustuvat tähän kokemukseen kansalaisena. On hyvin tärkeää, että, että tämä digitalisointi julkishallinnossa toteutuu, sillä voidaan optimoida prosesseja, emmekä luo oikeastaan uutta kerrosta olemassa olevan hallinnon päälle. Tämä ei aina ole kovinkaan helppoa tehdä. Toinen suositukseni on, että tämä pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja ystävä, käyttäjäystävällinen, kun me puhutaan, ystä, että että kun tämä koskee julkishallintoa, julkishallinnon palveluja, mutta myös yhtä lailla kansalaisia tämä ystävällisyys, jos aina se ei tapahdu. Se on, usein tämä hallinto on varsin monimutkaista jokapäiväisessä elämässämme. Tämä on kuitenkin mahdollisuus, ja tämä oli toinen suositukseni. Kolmas kysymys taidoista – me tarvitsemme perustaitoja kansalaisille, ja pk-yrityksille, oikeastaan kaikille ylipäätään, mutta me tarvitsemme myös asiantuntijoita, jotka sitten voivat se IKT-asiantuntijoita, ICT-asiantuntijoita, jotka voivat auttaa sitten suurta yleisöä ja sitten neljäs on enemmänkin huolenaihe, mutta meidän täytyy pohtia sitä, emme voi unohtaa sitä, että meillä on kuitenkin ikääntyvä väestö. Ja tämä on tämä merkitsee paljon vaikeuksia erityisesti ikääntyvien ikäihmisten kesken, kun tämä hyvin nopea digitalisoituminen ikäihmiset saattavat olla vähän arkailla sitä, eivätkä aina saa sitä palvelua, jota ne tarvitsevat. Niinpä paljon kiitoksia teille tekemästänne työstä ja tässä olivat minun ehdotukseni teille. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Carvalho. SNDstä edustaja Sorinjo, joka on myös äh, Isahan äh, esittelijä. Kiitos. E kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä äh, alustuksesta rova pääjohtajaa ja hänen tiimiään. Mehän äh, olin silloin esittelijä. Yhdessä komission ja neuvoston kanssa teimme työtä ja me toimme äh, isän äh, enemmän kunnianhimoa, rahoituksellista, teknistä kunnianhimoa, menettelyjen yksinkertaistamista, mutta erityisesti on kyse tulo, tuloksista kansalaisille ja yrityksille. Ja nyt näemme tässä väliaikaisarvioinnissa, että yhteistyö kansallisten hallintojen välillä on aina parempaa. Sosiaaliturvaa, rajavalvonta, terveysviranomaiset, parhaiden käytäntöjen vaihtaminen. Ja tämä osoittaa, että tämä kunnianhimotaso pystyttiin saavuttamaan. Olen tyytyväinen ja kiitän tiimiä tästä saavutuksesta ja kiitän komissiota hyvistä tuloksista, mutta tämän väliaikaisarvioinnin hyvät tulokset johtavat siihen, että meidän on kannettava vielä enemmän vastuuta teidän ja meidän tulevaisuudessa. Seuraavat vaiheet Isassa. Tämä ohjelmahan jatkuu vuoteen 2000 20, mutta minä haluaisin äh, luoda sillan digitaalisen Euroopan ohjelmaan. Tämä katosi Suomen puheenjohtajavaltion ehdotuksessa, mutta onneksi se on nyt herätetty henkiin. Senhän sanoimme juuri viimeisessä esityslistan kohdassa, että se on nyt sitten taas osa Kroatian ehdotusta – Siinä on vähemmän määrärahaa, mutta ainakin meillä on vahva digitaalinen Eurooppa. Minä olen ryhmäni varjoesittelijä tässä aiheessa ja tämän siirtymän täytyy olla selvä. Minä tiedän, ettei aina pitäisi käyttää kielikuvia. Se voi olla tulkeille vaikeaa, mutta tämä nyt on yksinkertainen kielikuva. Tällä teknologisella muutoksella me emme tarvitse pelkästään moottoriteitä, jossa ihmiset ajavat, vaan me tarvitsemme myös parkkipaikkoja, dynaamisia, avoimia pysäköintipaikkoja, joihin voi pysäköidä. Tarvitaan siis myös tietoja yrityksille, jotta ne voivat löytää ratkaisuja. Kyse ei ole pelkästään digitaalisesta Euroopan ohjelmasta, vaan on viisi eri tasoa. On korkeita tota, laskentakapasiteettia, tekoälyä ja pätevyyksiä ja yhteentoimivuutta. Tätä kaikkea me tarvitsemme. Kaikki yhdessä sen on toimittava. Ja tämä on sitten pohjana palveluille kansalaisille. Miten tämän muutoksen varmistatte, kun tämä ohjelma päättyy? Antakaa minulle vielä kaksi sekuntia aikaa miten voimme sitten tämän ulottuvuuden ottaa huomioon myös kansainvälisten kumppanienemme kanssa? Kysehän on geopoliittisesta äh, tehtävästä. Kiitoksia. Enkä nyt enempää aikaa halua käyttää. Sorinio. Kiitoksia edustaja Sorinjo. Edustaja Niinistö. Thank you, Chair. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta ja tämä on tärkeä teema ja puhuisin koodin tuntuvista asioista kansalaisten iloksi ja hyödyksi yrityksille. Totta kai kun katsotaan digitalisoitumista ja yhteen toimivuudesta julkishallinnossa, niin lopputulemana pitäisi olla, että saada vapaata liikkuvuutta työmarkkinoilla, että ihmiset huomaavat, että saadaan hyviä palveluita toisessakin maassa, ei vain omassa. Siksipä kysyisin teidän kokemuksistanne siitä, miten jäsenvaltiot ovat olleet mukana, miten aktiivisesti eri jäsenvaltioissa niin, että no henkilökohtaisesti, kun olen Ruotsissakin erännyt ja Suomessa, ja lapsillani on molempien maiden kansalaisuus, ja Pohjoismaissa olemme 50 vuotta työstäneet rajat ylitä asioita, mutta lapselleni ei kuitenkaan kun helposti saa ruotsalaista passia, minun täytyy mennä sinne ja saada kaksi ihmistä todistamaan, että mitä minä olen. Passini ei riitä. Pitää saada kaksi vierasta ruotsalaista kertomaan, että kyllä se isä on. Aika naurettava, eli miten julkishallintomaissa toimii, kun EU-direktiivi täytäntöönpanotaan ja mietitään maahanmuuttoa, ettei sitten tule uusia ongelmia rajalla vastaan. Pitää olla muustakin kyse kuin digitalisoitumisesta. On kyse myös direktiivien täytäntöönpanosta. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia, edustaja Niinistö. Seuraavaksi Angelika Nibler. Kiitoksia puheenjohtaja, pääjohtaja. Kiitoksia tulosta tänne ja kiitoksia tämän ohjelman esittelystä ja tästä aloitteesta. Hyvin vaikuttava aloite. Ensimmäinen kysymys, onko teillä muutama konkreettinen esimerkki, e, miten kansalaiset voisivat hyötyä tästä ISA-ohjelmasta? koska meille on kuitenkin, tämä on tärkeää, koska me haluamme kuitenkin osoittaa meidän vaalipiireissämme, että mitä meidän kansalaisemme sitten hyöt, saavat Euroopasta. Ja toinen huomioni on suuri pyyntö teille. On harmi, harmia minun kotimaassani Saksassa – tämä niin sanottu A1-todistus, joka täytyy, jota täytyy hakea sen osoittamiseksi, että työntekijänä tai liikematkustajana jossakin muussa maassa, kun on matkalla, että saa, kuuluu sosiaalivakuutuksen piiriin. Ja sillä tietenkin torjunta on tarkoitus torjua pimeää työtä, se on kuitenkin loputon byrokratia, koska rajalla asuva täytyy aina hakea tätä todistusta. Olisi kuitenkin ihanteellinen tapaus, jossa voisimme sitten elektronisen selvitysjärjestelmän avulla saada lisäarvoa kansalaisille, e, jolla samalla voidaan estää myös pimeää työ Kuitenkin kansalaiset kärsivät tästä byrokratiasta. Ottakaa, ehkä voisitte saada tällaisen liikkeelle, jos saataisiin tällainen elektroninen selvitysjärjestelmä käyntiin, niin siitä voitaisiin ikään kuin online tämä asia hoitaa. Se on tämä A1-todistus, jossa se elektronisessa muodossa, niin se olisi todellakin hieno juttu, jos tämä onnistuisi ja se helpottaisi yrityksiä, mutta myös kansalaisia. Ja tämä helpottaisi myös Euroopan sisämarkkinoilla toimimista. Thank you very much, signora Patricia Toja. Kiitoksia ja Patricia Toja. Minäkin haluan äh, yhtyä kiitoksiin tämän ohjelman ja työn suhteen. E, ja tietenkin tämä on meistä erittäin kiinnostavaa. Ei ole epäilystäkään siitä. Kaikki kollegat ovat sen sanoneet, että me näemme tämän joka päivä instituutioiden jäsenenä, mutta myöskin kansalaisina, että tämä on erittäin keskeistä yhteiskunnassa. Jos julkishallinto digitalisoituu, niin, niin kansalaisten elämä helpottuu. Mutta tämä on hyvin tärkeä aihe. Se on kuitenkin aiheuttanut myös hyvin paljon epäluottamusta monilla alueilla minun maassani. Tällaiset kokeet eivät ole tuottaneet tuloksia tämä on aihe, joka välillä tuntuu liian vaikealta voidakseen toteutua. Te kuitenkin osoitatte, että mm, asioita voidaan saada aikaan. Nämä aloitteet ovat olleet myönteisiä, joten minun ehdotukseni on konkreettisia tuloksia, nostakaa niitä ja jatkakaa niitä. Tämä on paras käyntikortti, jotta voidaan lisää kiinnostusta muissa hallinnoissa. E, meidän on kansalliset, alueelliset, paikallishallinnot saada ymmärtämään, että yhteentoimivuus on välttämättömyys ja kun on hyviä käytänteitä, ei tarvitse keksiä uudelleen pyörää. E, niitä on ja niitä voidaan käyttää. Ja jos meidän puheenjohtaja Euroopana täytyy olla vähän määräävämpiä, Eh, myöskin vähän vaativampia eh, hallintojen suhteen, niin kyllä sen voimme tehdä, koska jos on olemassa hyvä tuote, eh, niin miksi sitä ei sitten pitäisi käyttää? Joten pyytäisin konkreettisuutta ja hyvien käytänteiden jakamista. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin sitten haluaisin sanoa vielä muutaman sanan ja esittää kysymyksen. Ensinnäkin haluaisin myös onnitella teitä Iisan äh, menestyksestä ja kaikesta siitä, mitä olette tehneet. Nämä ovat oikein hyviä äh, hankkeita ja äh, on selvää, että ähm, digitalisointi on erittäin tärkeää. Varmasti saatte komission jäsenten poliittisen tuen, mutta olen myös varma, että voitte luottaa ITRE-valiokunnan poliittiseen tukeen, koska me olemme hyvin kiinnostuneita julkishallinnon digitalisoinnista. Haluaisin kysyä teiltä, Ähm, missä määrin voi sitten osallistua syvällisempään keskusteluun jäsenvaltioiden kanssa. Ensinnäkin, koska eroavaisuuksia on äh, julkishallinnon digitalisoinnissa jäsenvaltioiden kesken, eikä pelkästään maantieteellisesti. Samalla maantieteellisellä alueella voi olla kunnianhimoisempi jäsenvaltio, joka on edistynyt hyvin paljon, ja sitten voi löytyä hyviä esimerkkejä myös uusista jäsenvaltioista, ja tällaiset eroavaisuudet pitäisi pystyä ylittämään. Meidän pitäisi rohkaista niitä maita, jotka eivät ole vielä onnistuneet kunnolla digitalisoimaan julkishallintoaan tekemään niin. Tiedän, että on myös kohesiopolitiikan määrärahoja, joita voitaisiin käyttää. Digitalisoitiin kotimaassani Romaniassa. Meillä on e-hallinto-ohjelmia. Kun olin kansallisen kansanterveyslaitoksen puheenjohtaja, saatoin ottamaan käyttöön Ähm, sähköisen terveydenhuoltokortin ja kortiston. Äh, herra Nika oli silloin hallituksessa. Hänellä on varmaan samankaltaisia esimerkkejä. Ja äh, nyt äh, miten näette, että että jatkossa kohesiopolitiikan välineitä voidaan käyttää julkishallinnon digitalisoinnin nopeuttamiseksi. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kommenteista ja siitä, että kuuntelitte niin tarkkaan. No muutama asia ensin. Me olemme aika paljon saaneet aikaan isä toisen ohjelmalla. Olemme tekemisissä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on verkosto, no emme me, mutta kyllä verkosto on jäsenvaltioiden johdolla kullakin puheenjohtajakaudella. Siellä on hallitusten edustajien mukana. Se on tärkeä verkosto, jossa keskustellaan siitä, miten jakaa kokemuksia, mikä toimii jossain, mikä toisessa. Eli se on tärkeä tilaisuus. Pari kertaa vuodessa tavataan. Meillä on myös komitea, joka on niissä ohjelmassa mukana. Se on vetovastuussa, eli mitä pitäisi jäsenvaltioissa tehdä kansalaisten näkökulmasta. Ja se on tärkeä pano sekin, mitkä ovat puutteet, mitkä tarpeet, mitä ratkaisuja tarvitaan, mitkä ovat standardit ja niin päin pois. Eli tällä yhteispintaa meillä on. Nyt on tärkeää nähdä, kun meillä on perusta, puitteet, suuntaviivat, ja su- suositukset, eli paljon yhteistyötä. Mikä on seuraava vaihe? Miten nopeuttaa sitä? Ja moni miettii sitä, miten nopeuttaa tätä, että päästään kourituntuviin tuloksiin kansalaisten hyväksi iloksi. Eli tässä me olemme yhdessä miettineet eh, on edustajien kanssa, että kuten herra Jorin totesi, tällainen parkkipaikka, missä se on näitä asioita varten, sekä toimielimissä eri ohjelmissa, eikä vain isäohjelmassa, vaan muissakin ohjelmissa ratkaisuja on yhteyksen Euroopasta, kisa toiseen ohjelmassa, yhteistyötä on muiden ohjelmien kanssa siinä, mitä löytää yhteisvaikutusta ja meidän täytyy saada ne osaksi tätä niin, että sitten voidaan sinne parkkeerata turvallisesti, mutta jäsenvaltiossa tarvitaan ratkaisuja myös, kun moni jäsenvaltio on löytänyt hyviä ratkaisuja, joita voi jakaa muille. Voin mainita lyhyesti yhden. Ensimmäisen tapaamisen oli hallituksen johtajien kanssa, että se on tärkeää, jos no sitten vain, että voidaan hyviä käytäntöjä vaihtaa ja todeta, että esimerkiksi jos on sähköisiä henkilökortteja, toimivatko ne jossain. Ihan kourin tuntuvaa tarkastamista, toimiko vai ei, onko se rajat vai ei. Suomen ja Ruotsin esimerkki mennäkseni esimerkki oli aivan samaa mieltä muuten. Eli meillä on kyllä suunnitelmia tätä parkkipaikkaa varten, yhteistä tietoa, sen jakamista turvattusti ja rakennuspalikoita, joita on olemassa jo. Eli sitä me aiomme työstä jatkossakin. Ja totta kai lopputulos on tärkein. Eli saadaan kansalaisille palveluita, eli wow-palveluita. Eli Uudessa Seelannissa on haluttu saada läpinäkyvää hallintoa, jota kukaan ei näe kuitenkaan. Asiat vain sujuvat ja palvelevat silloin, kun sitä tarvitsevat. Se on ajatuksena. Eli niin Pitäisi olla suoraan kansalaisten kanssa tekemisissä, kun taso jäsenvaltioiden asia, se meillä on toimivalta siellä. Mutta moni on menestynyt jäsenvaltio näin tekee. Heillä on hyvä ympäristö, pantu eri alat yhteen, omat prosessit on yksinkertaistettuina mukana. Eli ei ole kyse uusista kerroksista, vaan uudistamisesta. Uudelleen mietitään, miten kaikki hoituu niin, että luovutaan kaikista mutkista matkassa. Eli saadaan tällainen laboratoritunnelma, että saadaan kansalaisiltakin panosta ja vanhuksiltakin. Näin tehdään tämä ikääntyvä väestö, miten se mukaan. Että ovat sitten itsenäisiä myöhemmin elämässä, mutta tukeakin tarvitaan heille. Eli tätäkin me olemme jakaneet jäsenvaltioiden kesken, kun hyviä esimerkkejä löytyy. Meillä on erilaisia tapahtumia, konferenssia tätäkin varten. Eli isä toiseen on mukana digitaalisen Euroopan ohjelmassakin, miten luoda siltoja. No yhkä tärkein ajatus siinä on, että mennään tähän ohjelman ja miettiä yhteisvaikutusta muiden ohjelmien kanssa niin, että kaikki komission välineet toimivat yhteen. Kaikki tietävät, mistä on kyse. Eli Avoimin silmin mietimme yhteisvaikutusta. Meillä on selkeä määritelmä tälle isä toiseen ohjelmalle jatkossakin uudessa ohjelmassa, mitään ne ei ole tehty ennen kuin se on tehty tuloksia ajatellen digitaalisessa Eurooppa-ohjelmassa. Toivottavasti teidän kanssa päästään eteenpäin sitten, kun sinne päästään. Ja siinä on mukana eri tavoitteita digitaalisesta ohjelmasta, tehotietokoneet, kyberturvallisuus, kaiken täytyy hoitua niin, että saadaan riittävästi toimenpiteitä, jotka toimivat jäsenvaltioissa. Ja totta kai tavoitteena on sellainen, että se kattaisi kaikki jäsenvaltiot, jos joku on jo pidemmällä pohjoisessa, etelässä, idässä, lännessä, niin että ne muutkin saavat tukea koehakkeista, kokemuksia, mutta jakaa niiden kanssa, jotka eivät ole ihan niin pitkällä. Eli tukiohjelmakin on niin, että voidaan tukea niitä, joiden täytyy vielä tulla perässä mukana. Kalupakissa totta kai menetät hyödyllisiä, eli nähdään missä mennään omissa ratkaisuissa, miten yhteensopivia ne ovat, yhteen toimivia, ja miten siltä pohjalta päästään eteenpäin. Saada myös pidemmälle pääset jäsenvaltiot mukaan tähän. Se on tärkeä osa myös, kun siirrytään tois seuraavan ohjelmaan. Mainitsisin myös tämän yhtenäisen digitaalisen palvelun väylän. Se on niin kuin tavallaan tae jäsenvaltion kansalaisille niin, että jäsenvaltiossa olisi kaikissa näitä prosesseja ajatellen lomakkeiden käyttöä. Jotain pitää olla tarjolla silloin, kun opiskelee tai tekee työtä ja on, mistä on peräisin. Eli tämä etenee hyvin. Isä toisen ohjelma oikeastaan avustaa tässä niin, että luodaan siltoja kansallisiin ratkaisuihin – siinä, mitä pitäisi tehdä. Niin, että hyödynnetään olemassa olevaa arkkitehtuuria, yhteyksiä EUn ja kansallisen tason välillä. Katsotaan, miten siinä pitäisi eteenpäin. Se on ensi askel toki vasta tänä vuonna. Sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Mainitsisin myös sen, että meillä on yhteistyö eri alojen kanssa, koska moni ratkaisu liittyy tiettyyn päätöksentekoon. Sosiaalietuudet, työllisyys siis, ennen kaikkea. Eli teemme pääosastojen kanssa yhteistyötä uudenaikaistamisohjelmien yhteydessä ja kertovat sitten, miten komissio miettii eh, liiketoimintaa tällä hetkellä, mitkä ovat haasteet, miten käytetään niitä tilaisuuksia hyväksi, joita fiksu IT tarjoaa niin, että päästään eri päätöksenteon tasoilla eteenpäin myös ajattelussa ja totta kai sitten tieto, mitä näyttöä on päätöksenteossa. No niin, kiitoksia kovasti. Anteeksi. Ai, taisin sanoa sen, mikä halusinkin. Mutta jos jotain lisää kysyttävää on, niin kuuntelen. Thank you for, uh, for... Kiitos oikein paljon. Kiitoksia, että vastasitte uh, kysymyksiimme ja kiitos, että olitte täällä ja selititte meille, miten asiat ovat onnistuneet tähän asti, millaisia äh, hankkeita meillä on ollut ja miten voimme lisätä äh, Euroopan julkishallinnon digitalisointia, eikä pelkästään sitä. Äh, luottakaa meihin, jos tarvitsette jotain tukea. Ja tulemme olemaan vuoropuhelussa kanssanne eri kollegat suorassa vuoropuhelussa tai sitten lähetämme ehdotuksia teille ja tiimillenne niin, että voimme saada aikaan parhaat tulokset. Tämä on erittäin tärkeää, ei pelkästään Euroopan toimielinten äh, hyvälle toiminnalle, vaan myös kansalaisille. Kiitoksia. Hyvät kollegat, äh, maksimissaan 10 minuutin kuluttua komissiaisen Maria Gabriel on täällä ja meillä on tunti aikaa keskustella tutkimusohjelmasta ja tulevista suunnitelmista. Kiitoksia.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to... Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme, jotta voimme täysin hyödyntää komission jäsen Maria Gabrielin läsnäolon täällä tänään valiokunnassamme. Jos kaikki ovat valmiina, niin sitten jatketaan työtämme. Haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Rova Maria Gabrielin, joka on komission jäsen, joka vastaa innovaatiosta, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisosta. Haluaisin muistuttaa, että tämä on Gabrielin ensimmäinen vierailu Itressä kuulemisen jälkeen, joten me olemme hyvin iloisia, että hän on täällä tänään toivomme kovasti kuulevamme enemmän horisontti Euroopan suunnittelusta, sen budjetista, millaisia suunnitteluja meillä on tällä hetkellä suunnitelmia ja myöskin vähän uudesta suhteesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tutkimuksen ja innovaation alalla. Haluaisimme keskustella myös tutkimus- ja innovaatioaloitteista, jotka on esitelty komission työohjelmassa. Koska komission jäsenen aikataulu on hyvin kiireinen ja myös meidän valiokuntamme esityslista on hyvin täysi, niin meillä on vain yksi tunti aikaa, joten pyytäisin, että olette tehokkaita ja käytätte aikanne hyvin tehokkaasti. Ja minä yritän olla hyvin tiukkana puheaikojen suhteen, mutta meillä on tunti aikaa keskustella ja uskon, että että se riittää, jotta pystymme puhumaan kaikkein tärkeimmistä asioista. Meillä on myös puhujalista, jonka poliittiset ryhmät ovat laatineet, jotta olisimme vähän tehokkaampia. Ja aloitan komission jäsen Gabrielista. Hän voi pitää alustuspuheenvuoron. Sitten, kuten yleensä, min, äh, annan koordinaattoreille tai heidän varajäsenilleen puheenvuoron. Sitten komission jäsen Gabriel voi lyhyesti vastata tämän ensimmäisen kierroksen päätteeksi ja sitten toisella kierroksella. Meillä on 12 kollegaa listalla ja lopuksi komission jäsen voi vastata myös näihin kysymyksiin. Jos meillä on riittävästi aikaa, voimme ottaa myös muita puheenvuoroja, mutta se voi olla varsin vaikeaa. Nyt aloitetaan ja annan puheenvuoron jäsen Gabrielille. Merci beaucoup. Kiitos kovasti puheenjohtaja Parahin Kristian, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä kutsusta. Kuten puheenjohtaja juuri totesi, tämä on ensimmäinen jäsenelty vuoropuhelu minun kaudellani innovaation kulttuuriin, koulutuksen ja nuorison komission jäsenet. Tehän tiedätte, miten tärkeää tämä minulle on. Ajattelen, että seuraavana viitenä haluan vahvistaa ja arvostaa myös yhteyksiä teidän kanssanne. Minä olen tavannut koordinaattoreita ja, ja asianomaisten valiokuntien, ITREN ja KULTin puheenjohtajatkin Strasbourgissa on hauskaa, että tämä nyt jatkuu hyvissä merkeissä, kun tiedämme, että se on kansalaisten hyväksi, niin että meidän politiikkaamme vastaisi riittävän hyvin sitä todellisuutta, jota me näemme arjessa. Niinpä minä haluaisin myös esittää teille onnea ja menestystä, myös uusille jäsenille Itressä, jotka, jotka nyt ovat tulleet brittikollegion lähdettyä. Näin johdannoksi haluaisin käsitellä toimintani viimeaikaista kehitystä ja aion jäsentää tämän kolmeen osioon. Ensinnäkin puhun poliittisista painopisteistä, komissiosta, vihreän kehityksen ohjelma, rahoitusnäkymät ja sitten minun painopisteeni lainsäädännössä tutkimuksen alueella, kansainvälisessä yhteistyössä ja sitten viimeiset aloitteet, jotka liittyvät tekoälyyn, teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin, mutta myös Euroopan syövän torjuntaohjelma. Ja lopuksi puhun myös alakohtaisista painopisteistä, kuten kumppanuussopimuksista ja päästöistä. Ne ensinnäkin poliittiset painopisteet. Tehän tiedätte ne. Aivan alusta lukien Puheenjohtaja von der Leyen on luvannut, ja hän esittelikin viiden kehityksen ohjelmaa. Minulla on yksi huoli kuitenkin, että tutkimus saisi oman paikkansa tässä strategiassa, niin että todellakin päästään tavoitteisiimme. Nimittäin me tiedämme kaikki, että kansallinen maisema on kovin erilainen eri maissa. Meillä on nyt yhteinen näkemys tietenkin loppupisteestä, mutta lähtökohdat ovat kovin kirjavat. Siksi jatkossakin aion tehdä aktiivista yhteistyötä komissionisen Ferreiran kanssa, niin että ehdotetut mekanismit, ja tässä viittaan muun muassa oikeudenmukaisen siirtymän periaatteeseen niin, että edelleen tutkimusta ja innovointiakin tukevat, että päästään eroon eroista. Mitä tulee 2021-2027 MRK, me tiedämme, että aika rientää. Kymmenen kuukauden kuluttua Horisontti Euroopan täytyy päästä vauhtiin, mutta me emme edelleenkään tiedä, mikä on sen saama talousarvio. Minä olen myönteisellä mielellä, toki valppaana. Jos ajatellaan etelästä pohjoiseen, idästä länteen, niin me tarvitsemme tukea innovoinnille ja emme saa myöskään kasvua taloudessa kestävältä pohjalta tai työpaikkojakaan, jos meillä ei ole eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, jolla on myös sisältöä. Minä tiedän teidän tavoitteenne talousarviossa ja tiedän, mitä te olette tehneet myös hallitustenne suhteen ja haluaisin kiittääkin teitä tuestanne. Meidän täytyy olla valppaana ja meidän täytyy jatkossakin puolustaa nimenomaan järkevän talousarvion ajatusta tutkimuksella ja innovaatiolla. Ei täällä puhuta pelkistään summista, vaan investoinneista tulevaisuuteen ja Euroopan tulevaisuuteen. Ja siksi tämä on minun viesteissäni kaikissa tapaamisissani esillä, kun tapaan ministereitä, myös valtiovarainministereitä, pääministereitä ja teen läheistä yhteistyötä myös komission ja sen Haanin kanssa. Ja tämä viesti minä välitän myös tutkijoille jatkuvasti, kun hekin vahvistavat meidän vaatimuksiamme. Jokaisella äänellä on merkityksensä ja tulevat viikot ja kuukaudet ei ole kyse pelkästään torstain kokouksesta, vaan meidän täytyy pitää kiinni tästä. Ja nyt seuraavaksi lainsäädäntöaloitteista ja painopisteistä nyt ja jatkossa. Kuten tiedätte, olette nähneet myös komission työohjelmastakin. Kesäkuussa aion esitellä tiedonannon, joka käsitellä Euroopan tutkimusaluetta, jolla on nyt uutta pontta. Nyt on kyse aloitteesta, joka on erityisen tärkeä minulle, varsinkin kun nyt ensi kertaa – Minun salkussani on nämä kolme tiedon näkökulmaa. Olen sitä mieltä, että Euroopan tutkimusalueen täytyy saada uutta pontta, jotta voidaan selviytyä uusista haasteista tieteessä, digitalisoituminen, globalisaatio, kestävämpään kehityksen siirtyminen, mutta myös, että saa päästään tukemaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Minä haluaisin todellakin tehdä yhteistyötä niin, että tämä alue olisi avoimempi, osallistavampi, houkuttelevampi ja varsinkin ajatellen urakehitystä ja palkkausta tutkijoillemme. Ajatellen työoloja. Ja tässä todellakin, jotta voitaisiin lieventää kielteisiä vaikutuksia, jotka on aivovuorosta tullut. Eli tavoitteena tässä on vähentää nykyistä eriarvoisuutta tutkimusmarkkinoilla Euroopassa. Ja en menetä tätä näkyvistäni. Ja minulla on ollut tilaisuuskin jo kuulla entistä komission jäsentä Filip Myskääniä ja niin, että voidaan Euroopan tutkimusalueen saldoa käydä läpi 20 vuodelta. Olen tehnyt, olen tavannut kilpailukykyyn ministereitäkin ja haluaisin todeta, että Saksan kaudella aiomme järjestää ministerikonferenssin ja me puolestamme aiomme myös tutkimuspäivämme myös omistaa tälle teemalle. Yhtä lailla aiomme järjestää kierroksen pääkaupungissa, voidaksemme selittää, mitkä ovat uudet tavoitteemme, mutta kuullaksemme, mitkä ovat odotukset ja miten voidaan yhdessä rakentaa välineitä niin, että päästään näihin tavoitteisiin. Muutama sana kansainvälisestä yhteistyöstä. Puheenjohtajavaltio Kroatia on ollut kunnianhimoinen 12 artiklan kohdalla niin, että voitaisiin käydä strategista keskustelua kilpailukykyneuvostossa 28 helmikuuta, niin että saadaan aikaan poliittinen yhteisymmärrys ja, ja totta kai tämäkin keskustelu on nyt ajankohtainen, koska on erittäin tärkeää, että neuvostossakin kuullaan parlamentin ääntä. Totta kai tämän artiklan ja sopimuksen rinnalla täytyy olla myös sellainen sopimus, että me komissiossa pystyisimme myös käynnistämään keskustelumme alustavasti teknisellä tasolla kolmansien maiden kanssa. Ja ajatellen lainsäädäntöaloitteita vielä, niin haluaisin tässä käsitellä kolme minulle tärkeää aihetta. Ensinnäkin tekoäly, joka hyväksytään huomenna entisenä digitaalisen salkun komission jäsenen että miten tärkeä tämä aloite on minulle. Totta kai tässä teemassa Euroopan unionin täytyy osoittaa oma arvonsa periaatteensa niin, että tekniikka on osa tukirakennelmaa inhimillisen elämän tukena ja haluaisin jo nyt, että tekoäly palvelisi meitä, auttaisi meitä olemaan tehokkaampia terveydessä, liikenteessä, energiassa. Todellakin kyse on myös horisontti Euroopan uusista alueista ja en halua tekoälyä, joka päättää meidän puolestamme. Ja sitten tarvitaan uutta teollisuuspolitiikkaa myös PK-yrityksille. Tiedän, että te keskustelette tästä myös komission jäsen Burretonin kanssa, mutta meidän tehtävämme on tässä olla myös strategisessa roolissa. Olen vakuuttunut nimittäin, että ympäristösuojelu ja teollisuuspolitiikka ovat yhteensovitettavissa. Siinä on saman kolikon kaksi puolta, mutta se edellyttää, että me mietimme, miten me voimme tukea pk-yrityksiämme, startup-yrityksiä, että voivat osallistua tähän tehokkaasti. Tässä yhteydessä minä Ai, olen, olen iloinen, että olen nähnyt ensimmäisiä tuloksia, myönteisiä tuloksia innovaationeuvostosta. Tehän tiedätte, että yhden luukun periaate on meidän tavoitteenamme niin, että innovoivat pk-yritykset ja aloittavat yritykset Euroopassa saavat rahoitusta, että saadaan uusia tuotteita, uusia palveluita. Eli ei ole perustakaan siitä, että meidän tavoitteenamme on, että innovaationeuvosto muuttaisi tapaa, jolla Euroopan unioni rahoittaa innovaatiota ja niin, että syntyisi todellakin uusia yrityksiä ja taattaisiin koko Euroopan kilpailukykyyn. Nimittäin, kuten te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että meillä on yrit- aloittavia yrittäjiä kyllä enemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta me emme oikein tiedä, miten auttaa niitä kasvamaan, kilpailemaan. Ja siinä todellakin on työsarkaa. Lopuksi Sivuaisin myös temaattisia painopisteitä, strateginen suunnittelu, te olette keskustelleet siitä jo pääjohtajani kanssa siitä. Totta kai tämä on ennen ehmeekkäyttöön uudelleen yhteisluomisen hanke. Olin alueiden komiteassakin niin, että nähdään, miten tämä prosessi etenee. Me saamme tiedeyhteisöltä panoksia, mutta myös yksityiseltä ja julkiselta taholta on minusta on tärkeää, että me jatkamme tällä rintamalla yhdessä Euroopan parlamentinkin kanssa. Ja nyt olemme laatimassa tätä niiden ehdotusten pohjalta, mitä on saatu Horisontti Euroopasta, mitä liittyy komission työhön ja mitä siihen on saatu ulkopuolelta myös panoksia. Ja hiljattain me järjestelimme myös kumppanuudesta tilaisuuden Muutama sana siitä ensinnäkin. Komissiossa me haluamme saada parlamentin mukaan, mutta korostan tässä, että on erityisen tärkeää saada kansalaiset mukaan niin, että tehdään enemmän työtä siinä, että kansalaiset omai, omisivat nämä tavoitteet niin, että todellakin eivät pelkästään kuuntelisivat, vaan olisivat osana tässä kumppanuudesta. Olemme samaa varmasti samaa mieltä, että meidän täytyy rationalisoida sitä vähemmän kumppanuuksia, niitä on 120, ehkä 144 vielä. Katsotaan, onko siinä liikkumavaraa. Mutta minusta on tärkeää, että yhdessä teidän kanssanne jatkossakin mietimme kriteereitä kumppanuuksille. Tehokkuus, päästä tavoitteisiin ja tota, kattavuus, yhteisvaikutus muiden eurooppalaisten aloitteiden kanssa. Ja, ja totta kai tässä lainsäädäntöehdotuksemme, jos ajatellaan TVTtä, niin se edellyttää, että luodaan uusia, läpinäkyvämpiä, tehokkaampia yhteyksiä. Ja tässä halusin mainita myös sen, että me olemme jo vaikutusten arvioinnin käynnistäneet 13 kumppanuudesta. Se liittyy 184 8, 7 artiklojen nojalla. Ja jälkipuoliskolla päästään eteenpäin myös lainsäädäntöaloitteiden kanssa. Tämä riittäköön niin, että jää enemmän aikaa keskustelulle minä uskon ja vielä haluaisin täällä kiittää teitä, koska nyt tässä kuukausia on tehty yhteistyötä, niin onhan meillä kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että koulutustutkimus ja innovaatiot ovat ennakkoehdot talouskasvulle ja kestävyydellä. Ja se on todellakin tärkeää, jos haluamme päästä taloudessa, ympäristössä ja yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti siirtymään. Tässä kuitenkin tarvitsen teidän tukeanne, intoanne. Te voitte luottaa minuun, että tapaamiset jatkuvat. Je passe maintenant la parole euh, au... Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi poliittisten ryhmien koordinaattorit ja aloitan EPPstä edustaja Karvalio. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenille tästä esityksestä ja aloitankin lyhyellä lausumalla ja sitten pari kysymystä. Lausuma koskee budjettia ja sitä, koska sitä, että voitte luottaa meihin, että me tuemme teitä näissä kunnianhimoisissa tavoitteissa ja esimerkiksi Horisontti Euroopan budjetoinnissa. Erityisesti nyt, kun me näemme yhä enemmän erilaisia tiedonantoja komissiolta, jossa ehdotetaan konkreettisia toimia, jotka liittyvät Horisontti Eurooppaan, uuteen, uusiin yksityisiin ja julkisiin hankkeisiin, aloitteisiin. Horisontti Eurooppa tulee olemaan hyvin tärkeä vihreän kehityksen ohjelmassa ja tekoälyn osalta ja digitalisoinnin osalta. Me pyydämme, odotankin paljon Horisontti Euroopalta. Me, me tarvitsemme ne välttämättömät välineet sitä varten, jotta saisimme myös vastauksia, joita me odotamme tutkimuksesta ja kehityksestä. Ja tutkimus ja teknologia on, ovat kuitenkin avainasemassa tämän, äh, tämän vihertämisen ja äh, siirtymävaiheen osalta. Kysymykseni, jos voisitte konkretisoida näitä missioita tehtäviänne nämä olemassa olevat missiot, mitä uusia missioita on suunnitteilla, ovatko ne jo tekeillä ja milloin suunnitellaan uusia. Ja tästä kumppanuudesta se te kerroitte, että, että niitä arvioidaan, niitä kumppanuuksia. Minä näin mä oletan, että on kysymys institutionaalisesta kumppanu- kumppanuudesta. Entäpä ne muut? Julkisen ja yksityisen kumppanuudet. Ja sitten viimeinen kysymykseni Euroopan tutkimusalueesta. Puhuit te, lainsäädäntötyöstä. Tähän mennessä Euroopan tutkimusalue on ollut pikemminkin konsepti, eikä niinkään lainsäädäntötasolla No, mitä te konkreettisesti suunnittelette, minkä tyyppistä lainsäädäntöä, koska tehän tarvitsette ja jäsenvaltioita tässä hankkeessa, jotta, josta Euroopan tutkimusalueesta saataisiin myös lainsäädäntöä. Kiitoksia edustaja Nika. Äh, kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää sitä, että olette täällä ja haluaisin äh, kertoa teille, että olemme huolestuneita, koska me kaikki tiedämme, että 20. Äh, helmikuuta teillä on tärkeä kokous äh, neuvostossa, jossa keskustellaan budjetista, monivuotista rahoituspuitteista. Me keskustelimme tänään Horisontti Euroopan budjetista. Äh, minä tuen Sassolin näkemystä, että että äh, nämä, tämä ehdotus monivuotisesta rahoituspuitteista ei ole riittävä syistä, jotka on selitetty, mutta nyt viittaan pelkästään horisontti Eurooppaan. Tämä 80,9 miljardia euroa, hyvät kollegat, se tarkoittaisi äh, seuraavia vaikutuksia. Kymmenellä miljardilla horisontti Euroopan budjetin leikkaus tarkoittaisi, että 110 miljardilla alenisi BKT, samoin vähenisivät työpaikat, 300 tutkimus- ja kehityshanketta menettäisivät rahoitukset, 1700 hanketta, eh, jotka ovat pienempiä, olisivat vaarassa, tuhat eh, yhteistyöhanketta vähemmän, eh, tuhat tukea vähemmän pk-yrityksille – 50 000 äh, tutkijat, jotka saavat vähemmän määrärahoja, 11 600 tutkijaa saavat äh, vähemmän pääsyä tutkimusinfrastruktuihin. Äh, menetetään 18 000 avointa peer review-tutkimusta, menetetään useita patentteja ja tutkimuksia, 80 rekisteröityä tuotetta ja 12 000 tuotetestausta ja 500 kliinistä tutkimusta sekä monia muita asioita. Tämä on surullista, tätä ei voida ymmärtää, eh, emmekä voi ymmärtää, kun meillä kuitenkin kaikilla on nämä samat prioriteetit. Ja ihan lyhyesti vielä puheenjohtaja. komissio ja parlamentin eh, palveluyksikön voivat tehdä yhteistyötä. Me emme ole ähm, Ähm, vastakkain, vaan me haluamme tehdä äh, asiat paremmin, äh, haluamme saada hyvän tuloksen tutkijoille. Sitten tämä, näitä pilottihankkeet odotamme äh, teiltä vielä arviota pilottihankkeesta ne kiinnostavat meitä kovasti. Sitten yh, kansainvälinen yhteistyö. Eilen meillä oli ensimmäinen yh, keskustelu pääjohtajan kanssa kansainvälisestä yhteistyöstä. Toivoisin, että meillä olisi tällainen ad hoc-kokous kaikkien varjo eh, esittelijän kanssa, koska tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Meidän täytyy puuttua asiaan, eh, meidän täytyy tietää, mitä teemme. Eh, toivon, että ette hyväksy näitä osa-aikaisia tai osittaisia neuvotteluja, koska sitten meillä tulee ongelmia muiden maiden ja muiden tilanteiden kanssa Äh, haluamme paketin, jossa tarkasti tiedämme, mitkä ovat summat ja millaiset ovat puitteet. Toivotan teille menestystä, erityisesti 20. päivä, jotta saatte riittävästi määrärahoja eurooppalaista tutkimusta varten. Kiitoksia, edustaja Jabalova. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komissio, komission jäsen. Meillä on yhteinen linja tietyissä asioissa, kuten budjetissa ja seuraava kiinnostuksella, mitä, miten jäsenvaltiot reagoivat äh, Michelin äh, monivuotisen rahoituskehysohjelmaehdotuksen, mutta parlamentin linja on selvä. Äh, tutkimus ja innovointi, sillä on valtavasti lisäarvoa. Siksi me aina pyydämme aina lisää ja lisää lisää ja pyydämme teitä olemaan pysymään vahvana. Yksi tärkeä asia tässä on myös kun ajatetaan horisontti Eurooppaa ja poliittisia prioriteetteja komission tasolla. Miten komissio hoitaa tämän, miten se korjaa esitystään äh, äh, sisäisen budjettin osalta tässä kappaleessa, koska kun, silloin kun vanha komissio sitten ehdotuksensa kaksi vuotta sitten prioriteetit olivat hieman toisenlaisia, nyt meillä on joka päivää keskustelua tekoälystä, vihreän kehityksen ohjelmasta. Se oli erilainen tilanne kaksi vuotta sitten, kun komissio teki ehdotuksensa. Miten te näette tämän ja miten, te, miten teidän mielestänne meidän pitäisi reagoida? Ehkä voisimme yhdessä reagoida tähän uuteen esitykseen. Ja toisekseen ehkä horisontaalisempi lähestys lähestymistapa pitäisi ottaa kaikista kaikkeen kansainväliseen yhteistyöhön, synergiaan, teollisuuspolitiikkaan sellaisenaan me tarvitsemme parempaa yhteistyötä tässä ja esimerkiksi mahdollisimman pikaisesti me tarvitsemme jonkinlaista horisontaalista lähestymistapaa näihin säädöksiin, määräyksiin, koska tässä on ITREN ja REGin prioriteetteja, joissa me tarvitsemme yhteistyötä teidän kanssanne ja meidän täytyy vaihtaa informaatiota ja käsityksiä, ettei se jakaudu pelkästään eri valiokuntiin. Ja lopuksi PK-yritykset, te mainitsittekin jotain, mutta pelkäänpä hieman, että, että emme niinkään ole, ole niin konkreettisia kuin meidän pitäisi olla. Meidän pitäisi reagoida konkreettisemmin. Totta kai näitä keskusteluja käydään pian komission kanssa PK-yritysstrategiasta. Me olemme, meillä oli hyvin kiinnostava keskustelu viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa PK-yrityksistä, mutta pelkäänpä, että Viime vaalikaudella, viimekin ohjelmakaudella havaitsin, että pk yrityksellä ei ole pätevää henkilökuntaa tällaisiin isoihin projekteihin ja ne ovat kovin monimutkaisia silloin, kun puhutaan tutkimuksesta ja innovaatioista tietenkin erilaisia yliopistoja, tutkimuskeskuksia, erilaisia suuryrityksiä. Millä tavalla mahdollistetaan sen, että PK-yritykset pystyvät tähtäämään suuriin tavoitteisiin ja koska esimerkiksi eh, tutkimus- ja innovaatiopäivinä pelkäänpä, että suur, vain suuret toimijat ovat paikalla. Meidän täytyy saada myös pk-yritykset paikalle ja meidän täytyy olla, esittää konkreettisia asiatuksia heille. Of ID, madame. Kiitoksia eh, ideasta Elena Litsi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Mitä tulee Horisontti Eurooppa-ohjelmaan, jossa minä olen varjoesittelijän ID-ryhmästä, haluaisin kuulla muutaman täsmentävän seikan, kun tutkijat ovat nuoria ja niin epä säännöllisissä työsuhteissa. Täällä on puhuttu myös nuorista. Moni kollega oli viitannut siihen. Tutkimus ja innovaatio tarvitsevat aikaa ja tämä ohjelma ja rahoitus – ovat nyt pienemmät ja aikataulut tiukempia. Ohjelmien kausi ei ehkä ole riittävä, että päästään näihin korkeisiin tavoitteisiin. Vihreän kehityksen ohjelmassa halutaan myös investointia innovaatioiden tutkimukseen. Ja totta kai on kuultu, että enemmänkin saadaan, mutta komissio ehdottaa, että 6,5 miljardia pantaisiin tähän hankkeeseen. Mistä nämä rahat sitten otetaan? onko tarjouskilpailussa innovatiivisia ratkaisuja koodin tuntuviin tuloksiin niin, että kansalaisille saadaan jotain hyötyä vai ei. Ettekö usko, että, että tässä on vain hyviä aikomuksia, paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Ja tot, suuri osa tästä menee myös ilmastoratkaisuihin, kun on esitetty. Miten ne muut varat jaetaan? Onko ajatusta prosenttiosuuksista muihin hankkeisiin? Ja yksi kysymys kumppanuuksista. Oletteko arvioineet, miten paljon on lisätarvetta saada aikaan kunnon tavoitteita suunnitellusti? Miten aiotaan sitten huomioida myös kumppanuuksien osuus päästöihin ja mitkä ovat kunkin kumppanuuden osan vaikutus? Onko laskuteltu Brexitin vaikutus kumppanuuksiin, jos on, niin miten? Komission jäsen Kaple vaikuttaa siltä, että varsinkin jos ajatellaan päästöjä, niin se on aika hämärää, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä tulee näiden varojen jakamiset ja saadaan kohdentutuja tuloksia. Ja kuten totesitte niin, että kansalaiset ne myös tunnistaisivat, koska me tarvitsemme vastauksia ja tuloksia. On ilmeistä, että meidän ryhmämme on aika huolissaan, vaikkakin olemme samaa mieltä siitä, että tutkimus on tärkeä ja täytyy tutkijoiden tulevaisuutta, taata. Emme ole varmoja siitä, että nämä ponnistelut ja tavoitteet välttämättä johtavat mihinkään. Ja totta kai me olemme osoittaneet tämän jo komissiollekin. Me olemme todenneet, että tämä on kovin epäjärjestyksessä ja se johtaa myös takapakkiin tai pysähtymiseen taloudessa ja yhteiskunnassa. Kuitenkaan ei ole mitään rauhoittavia viestejä tullut ja olemme sitä mieltä, että komission pitää vielä vakuuttaa meidät lainsäätäjinä, että voidaan sitten aikanaan saada ne. Nyt ei ole vielä tullut. molto on behalf of Green. Kiitoksia. Sitten vihreistä Jakob Dalunde. Chair, uh, dear Kiitos puhe, puheenjohtaja komission sen viime vaalikaudella. Minä olin vihreiden varjoesittelijä Horisontti Euroopassa – ja yksi suurimpi eh, juttu oli, oli eh, ilmaston valtavirtaistaminen. 35 prosenttia oli iso askel eteenpäin – Monet pyysivät 50 prosenttia, eivät pelkästään vihreät, vaan muistakin poliittista ryhmistä kollegat ja myös ympäristö, kansallisjärjestöt ja eurooppalaiset yritykset haluaisivat osallistua tähän, tähän vihreään muutokseen, vihreään siirtymiseen. 50 prosenttia ilmastovaltavertaistaminen olisi tärkeää, että voita, joka voitaisiin huomioida myös tutkimuksissa ja osana globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. No kun horisontti Eurooppaa siirrettiin ja sama koski myös vihreän kehityksen ohjelman varojen vapauttamista. Millä tavalla komissio ajattelee, että nämä tavoitteet vaikuttavat tulevaan suunnitteluun ja miten se näkyy myös vuoden 2021 ja 2022 työohjelmassa? Toinen kysymys. Viime keskustelussa komission ja Horisontti Eurooppa-tiimin välillä. Siellä mainittiin komission taholta, että ollaan tekemässä täytäntöönpanostrategiaa. Mitä voidaan odottaa tältä strategialta ja milloin se sitten toimitetaan EPn Horisontti Euroopan ryhmälle Ja sitten kolmanneksi, miten komissaari aikoo valmistaa, varmistaa, että Horisontti Euroopan budjetti tämän ilmastovaltavirtaistamisen ohella tulee, toteut- tulee toteutumaan ja niin, että se ei haittaa meidän kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme. Novski. Kiitoksia sitten ECRstä edustaja Tosinovski. Ki- Kiitos komission jäsen. Jälleen kerran saamme tilaisuuden keskustella teidän kanssanne valiokuntamme puitteissa. Me arvostamme sitä kovasti. Minä haluaisin nyt viitata teidän alustuksenne, kun te totesitte ensimmäisenä päivinä tai ensimmäisenä kuukausina, sen jälkeen kun uusi komissio astui virkaan, ykkösaiheena on ollut vihreän kehityksen ohjelma. Yksi välineistä, joita on komissiossa valmisteltu, josta on keskusteltu, on nimenomaan tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jonka myötä voitaisiin päästä tietystä vaikeuksista ja ongelmista tämän siirtymän yhteydessä, kun hiilestä pyritään pääsemään eroon tai halutaan taloutta muuttaa eri aloilla. Haluaisin kuulla teillä, mikä on teidän ajatuksenne tästä yhteydestä tämän rahaston ja Horisontti Euroopan kanssa. Me olemme tästä paljon keskustelleet kollegojen kesken. Itse olen tässä myös varjoesittelijänä. Me olemme halunneet ottaa tähän mukaan myös tiettyjä täsmällisiä toimia. Aivan oikein te totesitte, että tässä on historiallisia ja maantieteellisiä eroja jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Ilman innovaatioita, ilman tekniikkaa, tämä muutos jää julkilausumien tasolle. Tavoitteisiin ei muuten päästä. On hyvä, että meillä on suunnitelmia, sanotaan, että me pyrimme luopumaan hiilestä, mutta jos emme pysty tarjoamaan valokumouksellista tekniikkaa, joka ei välttämättä ole vielä tunnettuakaan, niin silloin on kyse vain kaunista sanoista. Ja se johtaisi suurin ongelmiin. Siksi haluaisin kuulla teiltä, mikä on teidän käsityksenne mahdollisesta yhteisvaikutuksesta tutkimuksen ja Horisontti Euroopan välillä yhteydessä oikeudenmukaisen siirtymärahastoon. Se on minusta erityisen olennaista, kun tässä ovat vaaransa mukana. Kiitos oikein paljon ja sitten lopuksi edustaja Potenga. Kiitos, kiitos komission jäsen alustuksesta ja huomautuksistanne. Ja totta kai en palaa budjettiin tässä, koska olemme kaikki samaa mieltä, että tavoitteet ja rahoitus ovat aika kaukana toisistaan. Haluaisin kuulla teidän ajatuksen kuitenkin enemmän siitä. Ehkäpä ensin kysymys liittyen johdonmukaisuuteen. Te puhuitte todellakin, että on kyse myös epävarmasta työsuhteista. Luin lehdistä, että Italiassa tässä kuussa ensin kertaa sen historiassa on palkattu tutkija – jolla on tutkija sopimus, joka 13 vuotta on tehnyt työtä epäsäännöllisessä työsuhteessa, Ja nyt haluaisin kuulla vähän, ajatellen yhteistyötä kollega Schmidtin kanssa, missä siellä mennään, mihin suuntaan ollaan menossa ihan konkreettisesti, kun ajatellaan, että pyritään tutkimaan tutkijoiden epäsäännöllisiä työsuhteita. Ja sitten toiseksi teollisuudesta puheen ollen – kun on kyse tutkimusohjelmista, niin totta kai keskeinen kysymys tässä on, mennäänkö tässä puhdasta teollisuutta kohti, teerästeollisuus muun muassa, totta kai ajatellaan myös vedyn käyttöä. Tästä haluaisin kysyä, miten te näette tällä tasolla painopisteiden etenevän, aiotteko ottaa sen mukaan 35 prosenttiin kun on ilmaston sen verran ajateltu rahoitusta ja mikä on sen paikka painopisteissä, joita te viette eteenpäin. Ja totta kai, miten me ollaan varmia siitä, että tuen saajat ovat sitten yhteiskunnassa kaikilla tasoilla, eivät vain jotkut toimet, toimijat yksityisellä tasolla haali niitä. Kiitoksia, Rapotenka. Ja näin ensimmäinen kierros on käyty läpi tässä keskustelussa. Ja pyytäisin, että te vastaisitte tähän, mutta pyytäisin, että viidessä minuutissa. Tiedän, että se helppoa ole, mutta täällä on vielä 12 kollegaa odottamassa puheenvuoroaan. Talousarviosta tuli kysymyksiä ja ihan konkreettisia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos kaikille vielä kerran, että korostitte siitä, että rahaa tarvitaan riittävästi. Että todellakin meidän on tältä pohjalta jatkettava, kuten totesin, minä omalta osaltani kyllä tajuan sen ja aion painostaa, että todellakin saadaan rahoitus vastaamaan tavoitteita ja painopisteitä. No sitten, mitä tulee näihin eri kysymyksiin, kiitos kovasti Rova Karvalju. Mitä tulee institutionaalisiin kumppanuuksiin, minä viittasin niihin, vaikutusarviointi on käynnissä 13, olemme aika pitkällä. Tämä koskee myös muita kumppanuuksia yhteisrahoituksen osalta. Meillä on tärkeää, että päästään vähempään tason kumppanuuksissa, päästään 120-44. Totta kai täytyy taata kuitenkin, että uudet kriteerit, joita me edellytämme kumppanuuksilta, siis yhtenä, yhdenmukaisuutta, niin että se on vaikutuslähtöistä ja se vaikuttaa sitten mitä valita viime kädessä. Totta kai on hyvä kuulla aina Euroopan parlamenttiakin ja totean vielä, että tässä haetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta, todellista vaikutusta niin, että kumppanuudet vievät eteenpäin ylipäätään tätä Euroopan aluetta kokonaisuudessa. Ja sitten mitä tulee eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, en sano, että välittömästi saadaan lainsäädäntöä aikaan, mutta muistan hyvin, että 93 Lissabonin sopimus antoi siihen mahdollisuuden, eli tähän mahdollisuudet on hyvä tarttua, kun monissa puheenvuorossa huomattiin, miten paljon työolot, palkkaus, tutkijoiden kannalta ovat tärkeitä. Tässä puhutaan siitäkin, miten tärkeää on, että tutkijat jäisivät Eurooppaan, että ovat motivoituja. Ja siksi minä pidätän oikeuden sille tässä prosessissa niin, että me käynnistämme nyt keskustelut eurooppalaisesta tutkimusalueesta. Kehottaisin, että parlamentti liittyisi tähän kuoroon myös pääkaupunkikierroksella ja sitten kesäkuisella tiedonannolla panna lihaa luitten ympärille jotain konkreettia niin, että päästään pidemmällekin kuin että vain puhutaan tutkimusalueesta markkinana. Siinä tarvitaan eurooppalaista ulottuvuutta, kuten me haluamme. Ja haluamme, että tähän suuntaan tehdään työtä. En tiedä sitten, saavatko suositukset tukea mutta totta kai minä olen aina valmis menemään pidemmällekin. Vielä kerran totean, että en ole kielteistä asennoitumista huomannut ministereiden tasolla. Zagrebissa pari viikkoa sitten keskusteltiin, ja se oli aika lupaavaa ajatellen tästä tarpeesta saada uutta pontta eurooppalaiselle tutkimusalueelle. Seuraavaksi, mitä tulee näihin eri kysymyksiin, ajatellen hankkeiden arviointi. Kiitos Nika näistä luvuista oikeasti. nyt täytyy levittää laajemmin niin, että ne, kaikkialla Euroopassa ne tunnetaan ja tiedetään, koska usein ne unohdetaan vähän liikaa. Ja sitten totta kai hankkineiden arviointi, te totta kai jatkatte työtä minun tiimini kanssa ja siellä tarvitaan selkeitä ohjeistuksia myös. Tärkeää päästä eteenpäin ja sitten tuo lukujen sisäisen rahanjakoon. Tässä vaiheessa emme ole vielä puhuneet luvun jakamisesta. Meillä on vihreän kehityksen ohjelma, meillä on tekoälyä. Mutta ensin Horisontti Eurooppa talousarviossa on jo välineitä ja riittävästi säännöksiä niin, että ne voidaan huomioida. 35 prosenttia Horisontti Eurooppa-rahastosta ilmastonmuutokseen. Neljästä viidestä toimesta nimenomaan liittyy tähän. Ja haluaisin nyt keskustella siitä, miten paremmin käyttää sitä, mitä meillä jo on ennen kuin ruvetaan erottamaan mitään uutta. Ja kun puhutaan tekoälystä, niin ei pidä unohtaa, että meillä on digitaalisen Euroopan ohjelma, ja, ja, ja sielläkin on pari miljardia, eli kahden puolen miljardin avulla saadaan aikaa muutosta, ja sitten katsotaan, mutta joka tapauksessa haluan tehdä selväksi sen, että horisontti Euroopan rahaa käytetään vain siihen, missä se on välttämätöntä ja missä se tuo lisäarvoa. Meillä on puitteet myös riittävästi joustoa että voidaan sopeutua uusiin painopisteisiin tarvittaessa. Tämä koskee pk-yrityksiäkin todellakin. Tämä on tärkeä kysymys. Korostan vielä, että Euroopan innovointineuvostolla on tärkeä asema tässä. Ja pk-yrityksillä menee iso osa. Ja me haluamme investoida yhtäältä niin, että luodaan kumppanuuksia, mutta varsinkin voidaan nopeuttaa, että mitä tulee näihin kiihdyttäjiin. herätä Talunde siitä puhuikin. Me haluamme todellakin rahoittaa hankkeita, joilla ei ole kielteistä vaikutusta ympäristöön, se on selvää se. Ja sitä paitsi me olemme päättäneetkin, että kun seuraavaksi innovointineuvosto järjestää tarjouskilpailun, 300 miljoonaa euroa tulee tarjolle pelkästään käynnistyville yrityksille, jotka nimenomaan vihreän tekniikkaan satsaavat. Eli me kyllä seuraamme tätä tarkkaan. Totta kai tässä täytyy lisätä myös osaamispuoli. Tehän tiedätte, rouva Jepalova korosti sitä, että PK-yritykset törmäävät tähän haasteeseen, että saadaan lisää välineitä heidän käyttöönsä. Ja se käy aika vaikeaksi, mutta kiireelliseksi tehdä yhteistyötä, ei pelkästään Thierry Le Bretonin kanssa, vaan herra Schmidtin kanssa niin, että saataisiin aikaan johdonmukaista yhtenäisyyttä eri päätöksenteon kesken. Minä olen valmis järjestämään yhteisen kokouksenkin komission jäsen Bretonin kanssa niin, että todella voidaan tähdätä näitä asioita, mitä parlamenttikin on tullut esille, niin että niitä voidaan sitten seurata, ettei tule päällekkäisyyttä, tuhlausta. Voiko ehkä lisätä vielä muutaman sanan, koska se on minulle erityisen tärkeää, kun ajatellaan yhteisvaikutusta muiden rahastojen kesken. Minä joulukuussa käynnistin jo komission jäsen Ferreran ja komission jäsen Schmidtin kanssa keskustelut. Me haluamme tehdä työtä alusta lukien yhdessä, koska valitettavasti tässä on pelkästään nyt jäänyt kaikki toiveeksi paperille. Me tiedämme, että meidän on jatkettava keskusteluja siitä, että voidaan siirtää näitä rahoja niin, että saadaan aluekehitysrahasta, sosiaalista rahastosta varoja niin, että tutkijat voisivat valita eurooppalaisen urakehityksen. Ja tässä todella tarvitaan myös nuoria tutkijoita. Yksi esimerkki seuraavista viikoista mitä tulee Marie Curie-rahaan, niin haluan, että koko summa käytetään nimenomaan tohtoritutkijoille, ja koska kyse on pelkästään muutamista sadoista eurosta per maa tutkijoiden kohden, eli ainakin voidaan lisätä myös tätä 20 prosentilla, ei se ole mikään ihmeratkaisu, mutta pieniä konkreettisia välineitä, joita voidaan esittää, niin että voitaisiin antaa sellainen merkki ainakin, että Eurooppa haluaa tukea heitä, että heillä on jotain näkymiä. Round quick, uh, Madame Maria Spiraki. Kiitoksia. Sitten nopeasti toinen kierros. Edustaja Maria Spiraki, yksi minuutti. Jalkaa muiden kollegien aikaa. Kyllä, kiitoksia. Hyvä komission jäsen, että olette täällä, kuten aivan sanoitte. Tämä on investointi tulevaisuuteen, mutta teidän kaudennalle sen sijaan äh, horisontin lisäksi äh, teidän mandaatissanne on nuoriso ja haluaisin kysyä teillä, äh, nyt puhutaan vapaan puheen rajoittamista internetissä, onko komissio valmis käyttämään innovatiivisia välineitä, jotta voidaan pysäyttää väärinkäyttö lasten, väärinkäyttö lasten suhteen. Se on hyödyksi meidän perheillemme ja tärkeää meille. Kiitoksia edustaja Toija. Kiitoksia arvoisa komissio ja sen tervetuloa. Halusin sanoa, että kun minun pitää puhua vihreän kehityksen ohjelmasta, puhun tutkimuksesta ensisijaisesti, koska olen vakuuttunut, kuten kollegat sanoivat, että ilmastoneutraalius, kaikki tavoitteet, joita meillä on tässä siirtymävaiheessa, saavutetaan, jos pystymme tekemään merkittävän teknologisen hyppäyksen, joka tehdään tiedostetusti, esimerkiksi uudenlainen teollinen strategia ja kaikki se, mitä teknologiat pystyvät tekemään tässä siirtymässä. Äh, jos me sanomme, että mitä haluamme saavuttaa vihreän kehityksen ohjelmalla, niin sitten meidän on sanottava myös, miten me se teemme. Ja tässä tutkimus on erittäin tärkeä. Kysyn teiltä, miten aiotte äh, antaa kaiken horisontin ohjelman tuen näihin tavoitteisiin. Miten aiotte yhdistää eri välineet teidän salkkuunne sisällä sen lisäksi, että yhdistätte työnne Breton, Ferreiran ja muun kanssa? Kumppanuudet, millaista, mitä ne tuovat? ne usein liittyvät, on usein erilaisia rajoja, jotka liittyvät usein tutkijoiden henkilökohtaiseen ylpeyteen. Eh, tarvitaan vahvaa eh, johtajuutta, jotta eh, nämä menevät eteenpäin. Neljä missiota ympäristön alalla, kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mikailova. Благодаря ви, госпожо комисар, ще говоря на български. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä erittäin hyvästä esityksestä. Te mainitsitte tehokkaan tutkimusalueen käytön. Meidän täytyy muistaa se fakta, että joissakin jäsenvaltioissa – tieteellinen tutkimus ei ole etene niin nopeasti. Toisessa taas paremmin. Tämä tietenkin liittyy myös innovaatioihin. Meidän täytyy rakentaa siltoja. Horisontti Eurooppa liittyy juuri tähän, että lisättäisiin niiden maiden, maiden osallistumista tähän työhön, mutta ilmeisesti tämä, tämä, tähän tarvitaan tätä uutta rahoituskehystä ja, ja joustavuutta. Kiitoksia edustaja Weiss. Äh, kiitos komission jäsen, kiitos mielenkiintoisesta puheenvuorosta tänään. Tuo oikeastaan esititte kaikki tärkeimmän kysymyksen, nimittäin miten pk-yritykset saadaan kasvamaan, kun usein pk kanssa huomaan, että heillä on valtava rasite, kun haetaan horisonttoon rahaa, ovat sitä mieltä, että hakemisen menevä aika ja vaiva ei ole sen arvoista. Varsinkin pienissä yrityksissä, joissa on vähän henkilöstöä, niin liian usein jäävät jälkeen. Eli siinä menetetään hyviä lahjoja ja tilaisuuksia. Sitten kysyisinkin yksinkertaisesti, miten komissio voisi taata sen, että kun horisonttiraha haetaan, niin että se olisi vähemmän mutkikasta. Kiitos. Thank you very much, Galvez Munoz. Kiitoksia, edustaja Galvez Munoz. For being here. Thank you for... Kiitos komission jäsenet, että olette täällä. En aio kysyä uudestaan horisonttibudjetista, vaikka olenkin hyvin huolissani, kuten voitte kuvitella. Mutta kysyn avoimesta tieteestä, joka on suuri mahdollisuus Euroopalle, koska avoin pääsy tutkimustietoon nopeuttaa äh, uuden tiedon siirtymistä. Se säästää myös testiostajilta rahaa, koska he saavat äh, pääsyn siihen, mistä ovat jo maksaneet. Komissio on tukenut tätä agendaa menneisyydessä, mutta meillä on vielä pitkä tie kuljettavana me ennen kuin tämä tavoite avoimesta tieteestä saavutetaan. Mitä komissio aikoo tehdä tukiakseen eh, entisestään avointa tiedettä? Miten se otetaan eh, mukaan ja todella, todella tuetaan sitä tulevassa eh, tiedonannossa tutkimuksesta ja kehityksestä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Karopo. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Haluaisin esittää teille kysymyksen ja analyysin. Varsinkin jos ajatellaan suhteita, mitä analyysit esititte, niin tässä on hyvin epätasainen jakautuminen tutkimuksessa ja innovaatiossa maantieteellisesti. Jos ajatellaan varsinkin se, että tässä on kuilu syntymässä niiden maiden välillä, jotka ovat aika vaatimattomia, jossa oli innovaatiot lähes ollenkaan, tai sitten ne, jotka ovat johdossa. Ja tämä koskee sekä pk-yritysvälineitä, jotka sitten, niistä tulee ehkä kiihdyttäjiä, mutta myös kun voimavaroja jaetaan ylipäätään it osalta. Sen olemme huomanneet. Eli valtava epäyhtenäisyys, varsinkin siinä on ikään kuin voimavaroja hallinnoitu huonosti. Onko komissio tästä tietoinen ja mitä täytyy te tehdä, jotta vältytään tästä? No, Madame Han. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Han. Kiitos hyvä komission jäsen, että olette täällä tänään. Maaliskuussa uusi komissio julkaisee uuden pk-yritysstrategiansa ja uuden äh, teollisuusstrategiansa ja vihreät vaativat, että tämä teollisuusstrategian tavoitteena on nollapäästöt ja muut muodostaa hyvin energiaintensiivisen teollisuuden. Ja kun otetaan huomioon, että kestää 25 vuottakin, että tällainen teollisuus saadaan muutettua, ja jos otetaan huomioon, että sellainen teollisuuden se ala, kuten kemian teollisuus, terästeollisuus, ovat hyvin energiaintensiivisiä ja aiheuttavat paljon päästöjä. Aikooko horisontti Eurooppa keskittyä näiden teollisuuden alojen hiilestä vapauttamiseen ja millaista välinettä käytetään? Aiotteko sopeuttaa pilari kahden klustereita, jotta voidaan antaa enemmän näkyvyyttä teollisuuden hiilivapauden aikaansaamiseksi ja miten aiotte aiotteko varmistaa, että saadaan enemmän rahoitusta teollisuuden eh, hiilestä vapauttamiselle? Kiitoksia edustaja Virkkunen. Uh, Kiitos puheenjohtaja komissaari silloin, kun ajattelemme teollisuutta ja sen kilpailukykyä. Tässä tarvitaan tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota ja, ja nuorisoja on hyvä, että yksi komissaari vastaa näistä kaikista tärkeistä sektoreista. <clears throat> Ja kun me puhumme tutkimuksesta ja koulutuksesta ja innovaatiosta, totta kai jäsenvaltioilla on se päätoimivaltuus. Totta kai meillä on horisonttiohjelma ja minä tuen kaikkia niitä kollegoita, jotka jo tukivat tätä, näitä meidän ehdotuksiamme, että meidän pitäisi lisätä budjettia horisontissa 50 prosentilla 2021. Komissio on mahdollisuus tukea jäsenvaltioita ja niiden uudistuksia Euroopan talouden ohjausjakson aikana, kun puhutaan tutkimuksesta ja innovaatioista. Millä tavalla me voisimme kehittää edelleen tätä prosessia ja näitä suosituksia, että me voisimme todellakin rohkaista jäsenvaltioita ja vielä yksi kysymys PK-yrityksistä, koska nyt te valmistelitte PK-yritysstrategiaa ja digitaalisten taitojen agendaa. Millä tavalla me voisimme tukea myös perinteisiä PK-yrityksiä, että ne voisivat hyötyä tästä digitalisoitumisesta, koska se olisi valtava askel niille? Roberos. Kiitos, edustaja Roberos. Ik ga het niet over geld hebben. Betreft... Johtaja, komissaari, me nyt puhu rahasta, vaan tässä on kysymys, on kysy, olen varjoesittelijänä. Minulla on sellainen vaikutelma, että tutkimusohjelma tai ohjelmat voisivat toimia paremmin ja nyt tarvittaisiin vähemmän byrokratiaa, tarvitaan lisää kunnianhimoa ja tarvitaan rahoitusta ja resurssointia, että päästään tuloksiin meidän täytyy keskittyä keskeisiin asioihin ja siihen, mitä saadaan tuloksia, ei pelkästään menettelyihin. On toiminnallisia vaatimuksia, ja yritysten täytyy olla yhteistyössä tutkijoiden kanssa energia asiossa Kaikki raaka-aineiden pitäisi tulla Euroopasta ja se on toiminnallinen vaatimus, mutta parhaat 20-30 idea menee läpi. Sitten niitä rahoitetaan puolitoista vuotta, sitten muut projektit jäävät jälkeen ja, ja parhaatkin projektit yleensä jäävät jälkeen ja saavat sitten avustusta tulosten pohjalta. Sen pitäisi olla mahdollista. Ei niin paljon byrokratiaa mukana olijoille. Voitteko tämän mahdollisesti ottaa huomioon? Kiitos. Kiitoksia edustaja Ijaps. Meillä on puheenvuoro. Yeah, uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. No, totta kaikki olemme hyvästi huolestuneita budjettileikkauksista, mutta esittäisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin vähän siitä, jos olisitte vähän täsmällisempi siitä, miten sen kun on tehty, niin miten jaetaan sitten? Onko jotain koskemattomia alueita komission mielestä? Ja toiseksi te kutsuitte uuden ponnen antamisesta tutkimusalueelle jäsenvaltiot ovat siinä mukana vain, vaan myös assosioidut maat. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, gospodin Hristov. Kiitoksia, edustaja Kristoff. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. 300 miljoonan euron investointeja annetaan horisontti 20-20 puitteissa. Tämä sisältää yli 60 pilottihanketta huolta liittyen 5G-teknologiaan. Tätä taustaa vasten Euroopan investointipankki yhdessä Esirin kanssa myös tarjoaa erilaisia ohjelmia, jotta voidaan tukea 5G-teknologioita. Nyt tehdään myös työtä, jotta voitaisiin ottaa käyttöön 6G. Kuitenkin äh, vaikutus äh, ihmisen terveyteen 5G-teknologialla on asia, jota ei ole tutkittu. 5G-teknologian äh, vaikutus terveyteen, tällainen huoli on noussut, samoin kuin sähkömagneettisen säketeilyn vaikutus. Oletteko suunnitellut rahoittavanne hankkeita, jotka liittyvät terveysvaikutuksiin. Kiitoksia edustaja Busek. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni on tästä kunnianhimosta. Se, missä, tila, missä, missä me olemme nyt valmistelujen suhtaan, kun ajatellaan tieteellistä ja teknistä puolta. Ja aivan erityisesti siis missioiden osalta. Ja eh, mehän olemme myös mukana näissä valmisteluissa osittain parlamentissa. Sitten budjettileikkaukset. Valitettavasti tässä olemme, äh, nyt leikkaukset ovat aika äh, melkoisia ja siitä kärsivät, äh, kärsitään aika runsaasti kuitenkin. Äh, voidaan olettaa, että että ohjelmat kohdentuvat myös haavoittuviin tahoihin ja sitten Green Deal, sehän oikeastaan kaksinkertaistaa tämän asetelman, jossa leikkauksia on tehty, joita leikkauksia on tehty yhä enemmän. Miten te, miten te näette tämän uh, mahdollisuuden ratkaista tämä ongelma? President Buzek. Kiitoksia, herra Buzek. Ja seuraavaksi komission jäsen, teillä on viideksi minuutiksi aikaa Muuten meidän täytyy ehkä puhua englantia, mutta tulkit varmaan auttavat. Kiitän heitä heidän avustaan. Merci beaucoup. No, kiitos kaikista kysymyksistä. Minäkin sanoisin, että en nyt pysty kaikki vastaamaan, mutta minä ja tiimini ovat kyllä käytettävissänne, että voidaan kaikkiin puheenvuoroihin saada vastaus. Todella on kyse siitä, että meillä on tiivistä yhteydenpitoa näissä yksityiskohdissa. Se on minulle tärkeää ja todellakin minun tiimini on teidän käytettävissä. Ne niin ensinnäkin ryhmitän ensinnäkin näistä toimenpiteistä, missioista, koska moni otti sen esille, missä mennään. Meillä on viisi missiota ja siellä on 24 tapaamista ollut jo eri aloilla ja niissä on eri vaiheissa mutta totta kai yhteinen kokous järjestetään minun kanssani ja siinä aion tehdä selväksi, että toukokuun mennessä kussakin toimessa täytyy yksilöidä ensimmäinen toimenpide, joka tehdään Euroopan tasolla, niin että siitä voidaan keskustella sitten parlamentin kansalaisten kanssa, niin että huomataan sitten, mitä pitää miettiä, mitä parlamentti on esittänyt kriteereinä, mitä neuvotteluissa on tullut esille, että me saamme aikaan tuloksia siinä aikataulussa, joka meillä on annettu 24 asti. Tarvitaan tuloksia, näkyviä tuloksia kansalaisten kannalta, mitattavia tuloksia joka vuosi. Sitä paitsi meillä on myös talousarvio reunaehdotkin vuotuisesti. Ja totta kai minulle tärkeää, te sen sitten sanotte minulle, että jo joulukuusta – lähtien kussakin missiossa on vastuuhenkilöt, joka käy vuoropuhelua parlamentin kanssa. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä häneen. Hän on sitä varten, parlamenttia varten. Joissakin missiossa tarvitaan totta kai uutta pontta ja totta kai jos ajatellaan syövän, torjun, torjuntaa, siellä ehkä pidemmällä minä olen jo tavannut professori Ricciardin, joka on lautakunnan puheenjohtaja. Me olemme valtavasti keskustelleet myös tarpeesta yksilöidä tarkkaan konkreettiset toimet mutta ei pidä unohtaa, että kansalaiset saadaan mukaan alusta lukien. Hoito on tärkeää, että sitä on tarjolla, mutta totta kai miettiä myös jäsenvaltioiden eroja infrastruktuurissa. Esitin paljon kysymyksiä uudesta tekniikasta, tekoälystä, koska hyvä puhua tietenkään täsmälääketieteestä, mutta on alueita, maaseutualueita, jos ei edes yhteyksiä riittävästi edes laajakaistaa niin, että se onnistuisi. Eli paljon kysymyksiä on avoinna kehottaisin teitä esittämään kysymyksiä. Totta kai toukokuussa päästään jo konkreettisempaan työhön. Sitten toinen tärkeä aihe. Rova Mihailova esititte tämän kysymyksen, mutta Rova herra Busek, joka näin widening measures. Siinä on selvää, että siinä ei leikkauksia tehdä, joka liittyy näihin maihin ja toimiin. Se on minulle tärkeä tavoite. Tutkimus ja innovaatio kuilu koska luvut puhuvat korutonta kertomaa. Vaikka niitä voidaan selitellä, niin ei niitä hyväksyä voi, ei varsinkaan näiden alueiden yhteisöjen tasolla. Horisontti 28 on 900 miljoonaa näitä maita varten. Sitten horisontti Euroopassa on 13 valtiolle riittävästi varoja, mutta Euroopan parlamentin ansiosta me voimme tätäkin lisätä useita toimenpiteitä. Me jatkamme sitä, mikä nyt on jo toiminut hyvin, teaming, twinning ja low cost. Tässä minun huolenani on enemmänkin se, että miten taata yhteisvaikutus Euroopan aluekehitysrahaston kanssa niin, että sillä olisi toisenlainen, toisenlainen dynamiikka. Totta kai tutkijoilla jollakin alueella voidaan selittää, että halutaan osaamiskeskuksia, mutta tarvitaan rakennukset, laboratoriot, laitteet, kunnon työolot että sitten voidaan ajatuksia viedä eteenpäin niin, että saadaan tuotteita sen pohjalta. Sitä paitsi haluaisin esittää kaksi muuta välinettä. Se, että hankkeet ennakkoon käydään läpi. Liian monta hanketta ei ole seurattu liian tarkkaan hyvissä ajoin ennen kuin niitä edes ehdotetaan, en, kun niitä ruvetaan sitten poistamaan eikä rahoitusta löydy. Toiseksi haluaisin, että olisi myös rahoitusmekanismi niin, että tavoitellaan tavoitetaan ne tutkijat, jotka ovat nyt jo toiminnassa. Tiedätte, miten hankala se on, yhteenliittymiä, tiedämme, miten se toimii horisontti 2020. Totta kai on tietysti suljettuja klubeja, omat kriteerit niitä varten. Tarvitaan motivointia molemmin puolin, että tiedetään, että on taitotietoa tarjolla, että voidaan yhteishankkeita toteuttaa. Siksi halusin tätä viedä eteenpäin jatkossakin. Yhtä lailla haluaisin, että tässä mietittäisin joka kerta, ettei menetetä koulutuksen merkitystä Marie Curie-toimet. Nyt meillä on koehankkeita kahdessa pääosastossa. Niiden asioista voidaan rahoittaa tutkijoita, jotka eivät ole pystyneet saamaan rahoitusta horisontti 20 Mm. He saavat apurahan, jonka myötä voivat jatkaa tutkimustaan 13 maassa. Me olemme saaneet uskomattomia tuloksia. On maita, jossa tutkijoiden paluu on yli 70 prosenttista ollut, eli olen varma, että viime kädessä, kun meillä on koehankkeita pari vuoden ajan, niin pystytään sitten niitä arvioimaan ja varmasti saadaan hyvä perusta sille, että voi luoda mekanismi pysyvältä pohjalta. Joka tapauksessa omalta osaltani haluaisin jatkaa tätä työtä. Kyllä, haluaisin puhua myös eurooppalaisesta tutkimusneuvostosta ja pk-yrityksistä, koskapa Heitä täytyy auttaa, jotta saattaisiin mahdollisimman paljon tietoa. Ja tässä olen katsonut IT-täkin. Sillä on merkittävä osansa. Ensinnäkin katsottaisiin, miten eurooppalainen investointitekniikka tekniik, tekniikkainstituutti voisi edistää sitä. Ensimmäisenä it tehtävänä on luoda ekosysteemejä. No siitä varmasti puhutaan Ehkä tässä on kovin erilaisia näkemyksiä, mutta totta heidän täytyy yksilöidä myös uudet voittajat niin, että Euroopan tutkimusneuvosto pääsisi eteenpäin nopeammin, että saataisiin suoraan näitä kiihdyttäjiä. Joka tapauksessa haluan, että tiimini tekee työtä sen puolesta, että mietitään, miten luodaan ei työn ja neuvoston työn välillä siltaa. Siinäkin on yhteisvaikutuksella sijaa. Haluan kiinnittää huomiota myös aiheeseen, josta ei paljon puhuta, naisinnovaattoreiden rooli. Euron ensimmäinen, ensimmäinen hanki on osoittanut, että se on 7 prosentista en, sitä en voi hyväksyä. Eli pyysin yksiköltäni, että tästä lukio päästään 20 prosenttiin, eli ainakin, ainakin kun on haastattelu, että siellä on innovoivia naisia – yritysjohtajia, jotka voivat viedä eteenpäin Ja Todellakin olemme miettineet, miten seuraavassa tarjouskilpailussa voidaan hoitaa tätä päätöstä. Kuvittelisin, että tässä oli muitakin kysymyksiä. Ihan vielä kerran haluaisin kertoa sen, miten tärkeää ja tarpeellista minusta on saada teiltä tukea niin, että saadaan aikaan kunnon pohdiskelua siitä, mitkä ovat uudet puitteet, joissa me toimimme. Nimittäin Meillä on kolme pilaria horisontti Euroopassa. On tärkeää, että kolme pilaria toimivat keskenään. Haluan Euroopan tutkimusneuvostolle ja Toiville selvän roolin tässä missiossa niin, että päästään, jos ei ole toiselta tukea, niin ei päästä toisessakaan eteenpäin. Miten EIT ja tutkimusneuvosto auttaisivat meitä luomaan uuden tehtaan ikään kuin, niin se ei toimi, jos se on vain ajatuksen tasolla. Tässäkin me olemme erillisiä yksikköjä, joita me tarkastelemme. Totta kai niillä on toimintaa muiden rahastojen ja kumppaneiden kanssa. Tässä tarvitsen teidän kokemustanne ja asiantuntemustanne niin, että voitaisiin mahdollisimman pitkälle antaa tilaisuus yksinkertaistamiselle, selkeydelle, päästäksemme eteenpäin. Kaikessa tässä pyydän, ettei menetetään näkyviltä kolmea pilaria yhteisvaikutuksineen. Meillä on Euroopan tutkimusalue ja koulutusalue. Turha puhua siitä, miten PK-yrityksiltä puuttuu osaamista, kun pohjalla ovat kuitenkin koulutusjärjestelmät. Ja siksi olen esittänytkin, että meillä on syyskuussa tutkimus- ja koulutuspäivät ja yhteinen paneeli, joka miettii yhteisvaikutusta ensinnäkin Kesäkuussa tulee tietoa tutkimusalueista ja syyskuussa koulutusalueista. Ja sitten voidaan ruveta käymään keskusteluja. Eivät ole vastakkain, vaan nyt täytyy saada selkeä yhteisvaikutusta. Esimerkiksi Ruvas Pirakin kysymys näytti, että voidaan vanhemmilla oma roolinsa. Siinäkin tarvitaan koulutustoimintasuunnitelma ja kesäkuussa sitä päivitetään. Se on osa tätä tutkimusaluetta yhtä lailla kuin siellä on myös koulutusalueesta osia. Kehotan, että tulevina kuukausina te jatkatte kritiikin esittämistä, innovoivien ajatusten esittämistä, että voidaan rakentavalla tavalla vuoropuhelua jatkaa ja niin, että tänä ensimmäisenä vuonna kaikkina reunaehtoinenaan hyväksymättä Putinin leikkauksen saada hyvä pohja jatkolle. me tehokkaammin ja nopeammin eteenpäin. Kiitos. Thank you very much, Commissioner Gabriel, for your presence. Kiitos oikein paljon komissiaisen Gabriel läsnäolestanne. Kiitoksia oikein hyvästä vuoropuhelusta. Kiitos osallistumisestanne, avoimuudestanne ja halusta tehdä kumppanuutta kanssamme. Tulette jatkossakin valvomaan horisontti-ohjelman täytäntöönpanoa ja teette työtä tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia.